Sì. Eh, bene, sì. Se, se vogliamo iniziare, per favore. Haluamme aloittaa ja pyytäisin, että menette istumaan, koska meillä ei ole hirveästi aikaa käytettävässämme, joten aloitamme hiukan myöhässä verrattuna siihen, mitä esityslistassamme lukee, mutta ei nyt liian myöhässä. No niin, jos ei ole muutoksia esityslistaan, niin sitten voimme varmaan hyväksyä sen ja siirtyä puheenjohtajan ilmoituksiin. Halusin sanoa, että kuten tiedätte, 24. päivä pidetään valiokuntamme kokous ja siellä valitaan ö, uusi puheenjohtajisto kuten puolessa välissä vaalikautta on tapana. Ja tässä yhteydessä käydään myös keskustelua arabivallankumouksesta vuosi sen jälkeen ja paikalle tulee tärkeitä henkilöitä, kuten komissaari Fyle ja Dimon sihteeri ja Bernardino Lean, Välimeren unionin erityislähettiläs ja myös suurlähettiläs William Taylor. Ja sitten menemme 17. marraskuuta, 22. 23. marraskuuta ja 29. marraskuuta pöytäkirjan hyväksymiseen. Vastustaako niitä kukaan? Ei näytä vastustavan, joten sitten menemme esityslistan kohtaan neljä, jossa me käsittelemme Euroopan parlamentin päätöslauselmaa Serbian yhdentymisestä Euroopan unioniin, ja tämä on ensimmäinen keskustelu. Tarkistusten jättämisen määräaika on 18. tammikuuta kello 18, ja nyt annan puheenvuoron äh, kollega Jelko Kacinille, joka on esittelijämme. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Äh, spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki Evropske komisije, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat, komission edustaja, arvoisat lähettiläät. Ensinnäkin haluaisin kiittää AFET-valiokunnan sihteeristöä ja poliittisia neuvonantajia tuesta, jota sain lausu, tätä lausuntoa laatiessani. Edellisellä kerralla totesin jo, että nyt Serbia on erittäin tärkeässä tienhaarassa. Tavallaan mekin olemme tulleet nyt tien haaraan. Ja erittäin tärkeitä hetkiä on edessä myöskin Euroopan unionin kannalta, koska Serbiassa nyt on saatu aikaan merkittäviä uudistuksia. Haluaisinkin onnitella serbialaisia sautetusta menestyksestä ja vetoaisin hallitukseen, jotta se jatkossa toimisi vielä ponekkaammin tuodakseen kansalaisensa lähemmäksi Euroopan unionia. Tämä olisi hyödyksi koko maan kansalaisille ja maan taloudelle. Sotarikollisista, sotarikollisista epäiltyjä henkilöitä pidätettiin viime vuoden aikana ja toimitettiin Haagiin tuomioistuimen eteen. Tämä on erittäin tärkeä maan rauhan ja tulevaisuuden ja vakauden kannalta. Edessä on kuitenkin suuria alueellisia haasteita vielä, etenkin Kosovon kysymys on pul- pulmallinen. Kosovonkin suhteen on saatu edistystä. Vuosi sitten Belgrad ja Pristina kävivät vielä mykkäkoulua. Nyt keskusteluyhteys on saatu avautua juttua, Ja tästä on hyötyä kummallekin kansalle, kummakin maan kansalaisille. Tällä välin dialogissa kyllä on ollut katkoksia, mutta siitä huolimatta keskusteluyhteys on nyt avauttu. Vapaa liikkuvuus on yksi seikka, jonka suhteen on saatu edistystä. Yliopistotutkintojen tunnustaminen, EU-toiminta, e sopimukset jotka liikku, liittyvät ihmisten syntymätodistuksiin ja niiden tunnustamiseen ja vapaa liikkuvuus, joka näihin perustuu, ovat yksi osa-alue, jolla on saatu aikaan edistystä ja monia muitakin esteitä on saatu poistettua vapaan liikkuvuuden tieltä. Pelkkäraida on tehnyt hyvin paljon työtä poistaakseen näitä esteitä ja varmistaakseen ihmisten, tavaroiden ja pääoman vapaan liikkuvuuden. Joskus on esitetty hyvinkin provosoivia näkemykset liittyvät Kosovoon. Näistä täytyy nyt pidättäytyä. Näistä täytyy päästä eroon, koska Serbelle ei saa asettaa mitään ylimääräisiä esteitä jäsenyyden tiellä. Alueen yhteistyö ja vakauden aikaansaaminen on erittäin tärkeä asia, kun Serbia pyrkii kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Nämä samat kriteerit pätevät, kohti, pätevät kaikkiin maihin, myöskin niihin, jotka liittyivät Euroopan unionin hiljattain. Länsi-Balkanille täytyy asettaa samat ehdot ja haasteet kuin muillekin liittyneille maille. Pukovaarin ja Srebrenican suhteen täytyy niin ikään saada aikaan edistystä. Bosnian, Herzegovinan ja Serbian väliset suhteet täytyy saada parempaan tilanteeseen, koska myöskin näiden muiden lähialueiden täytyy päästä kohti Euroopan unionia. Lähen, niitäkin täytyy saada lähentöä Euroopan unionin. Bosnia-Herzegovinan ja Serbian hallituksen täytyy nyt istua saman neuvottelupöydän ääreen, koska eihän käy päinsä, että keskustella vain yhden väestöryhmittymän kanssa. Valtion, valtion sisällä on saatu aikaan suurta edistystä, esimerkiksi mitä tulee takaisinottosopimuksiin ja muihin tärkeisiin lainsäädäntöaloitteisiin. Monia ihmisoikeuksiin liittyviä seikkoja on saatu oikaistua tai pistettyä täytäntöön. Parannuksia on saatu aikaan. Kansaisyhteiskuntaa on vahvistettu muun muassa. Tietystikin suuria haasteita on edelleenkin edessä. Esimerkiksi mitä tulee oikeusvaltion periaatteeseen tai taisteluun organisoitua rikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Bosnian täytyy osoittaa halua toimia vastuuntuntoisella tavalla. Sen täytyy toimia vastuullisesti Serbian pikemminkin. Ja oikeuslaitoksen tasolla täytyy saada aikaan uudistuksia. Nyt, tämä kuitenkin vie aikaansa. Kaikki ei saada kuntoon yhdessä yössä. Korruption vastaista taistelua täytyy tietystikin vahvistaa. Korruption vastaisen taistelun edistämiseksi perustettu elin tarvitsee tukea. Serbia ei voi toimia yksin neuvoston tai tämän korruptiota, vasta, korruptiota vastustavan neuvoston suosituksiin täytyy vastata. Niitä täytyy noudattaa. Kansalaisten täytyy voida liikkua vapaasti Schengen-alueella. Mikäli tulevaisuudessa halutaan, että Länsi-Balkanin ja Serbian tilanne on vakaa, meidän täytyy tukea Serbia jatkossakin. Nuoria vastasyntyneitä demokraattisia elimiä täytyy auttaa taistelemaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Tämä on erittäin tärkeä asia Serbian kansalaisten kannalta. Lisäksi tarvitaan ammattimaisesti toimiva, itsenäinen, riippumaton media. Kun Serbia jatkossa neuvottelee komission kanssa ja kun päästään neuvottelukappaleisiin 23-24, meidän valikuntamme täytyy selkeästi ottaa kantaa ja todeta, että Serbialle pitäisi antaa ehdokasmaan asema ja että neuvottelut pitäisi mahdollisimman nopeasti aloittaa maan liittymisen mahdollistamiseksi. Meidän täytyy antaa tunnustusta ja kiitosta aikaansaaduille edistysaskeleille. Rauha, vakaus, koko alueella on kyseessä, ei pelkästään Serbiassa. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, kaikkien osapuolten täytyy Serbissä tehdä tehtävänsä sekä hallituksen että opposition ja myöskin kansaisjärjestöt, yksilöt ja koko kansaisyhteiskunta täytyy saada mukaan näihin ponnistuksiin. Vain siten rauhanomainen, vakaa tulevaisuus voidaan taata kaikkien kannalta. Tämä on tärkeää Serbian ja Serbian kansalaisten kannalta. Kiitoksia myöskin lisäyksistä ja korjauksista, joita olette valmiita tekemään minun lausuntooni tai päätösosama esitykseeni. 18. tammikuuta on liian lyhyt tarkistusten jättöaika, koska seuraava käsittely on vasta helmikuussa ehkä olisi hienoa, mikäli näitä tarkistuksia voisi jättää hieman pidempään vielä. Voin vahvistaa, että aluksi annoin ei jo, tiedon, joka ei ollut oikea. Näin luki minun asiakirjoissani, mutta nyt tarkistin tämän, niin tarkistusten jättämisen määräaika on 31. päivä tammikuuta kello 12. Nyt ensimmäiseksi puheenvuoron saa vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja edustaja Kukan pyytäisi, että puhutte kolme minuuttia. Kiitoksia. Mr. President. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että voin helposti lisätä nimeni lausuntoon, jonka Katsin juuri teki. Luonnos, joka meillä on edessämme, on hyvin tasapainoinen asiakirja. Haluaisin esittelijää tässä kiittää hänen työstään, joka on erittäin hyvin tehty. Uskon, että tämän luonnoksen pohjalta saamme lopulta hyvän päätöslauselman, joka tulee auttamaan Serbiaa ja meitä. Serbialla on todellinen mahdollisuus tehdä todellisia edistysaskeleita integraatioprosessissa tänä vuonna. Valiokunta anteeksi, komissio on ollut selvä, että se haluaa antaa ehdokas aseman maalle ja me haluamme tukea tässä prosessissa maata, emmekä halua menettää tätä mahdollisuutta. On hyvin tärkeää, että tämä prosessi pidetään korkealla sijalla poliittisessa toiminnassa Serbiassa ja meillä. Tämä ei auta vain tätä maata, vaan koko aluetta. Tämä on erityisen tärkeää tulevissa vaaleissa tänä vuonna. Mikä tahansa niiden tulos tuleekin olemaan, Serbia tulee voimaan jatkamaan integraatioprosessissa. Näemme hyvää edistystä viime vuonna monilla alueilla, erityisesti Iktin yhteistyön suhteen, mutta muillakin alueilla, kuten esimerkiksi oikeudellisessa tai julkishallinnossa. Kuitenkin tärkeä osa tulee koskettamaan Kosovon suhteita. Minä tervehdin ilolla tätä vuoropuhelua Pristiinassa viime vuonna ja uskon, että Serbian tulee tehdä kaikki mahdollinen, jotta tämä vuoropuhelu olisi rakentavaa sen ei pitäisi vain ehdottaa asioita, mutta myöskin toimeenpanna toimia, sillä paljon tekemistä on Kosovossa ja Serbian pitäisi olla tässä prosessissa suuressa roolissa, jotta se saisi Kosovon takaisin normaaliin tilaan. On erittäin hyvä ja haluaisin korostaa tätä, että mietintö mainitsi tässä vähemmistöjen aseman Voivodinassa esimerkiksi on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin myöskin. Yhteenvetona olemme nähneet, että Serbia on tehnyt vahvasti töitä ehdokasmaan statuksen eteen viime vuonna. On paljon tilaa vielä parannuksille, mutta toivon kuitenkin, että mietintö tulee auttamaan maata, kun se keskittyy näihin päämääriin ja pyrkii saavuttamaan niitä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Grazie, onorevole Kukan. Passiamo... Kiitoksia edustaja Kukan. Sitten menemme varjoesittelijöihin ensiksikin. Eh, edustaja Schöpflik, kaksi minuuttia pyytäisin. Thank you, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Rahkaat erinomaisesta mietinnöstä erittäin tasapainoinen, erittäin valaiseva. Olen yleisesti sitä mieltä, että Serbia on edistynyt huomattavasti. Me kaikki tiedämme äh, nämä otsikoissa olevat kysymykset Mladicin ja Hadicin pidätykset, mitä tulee muihin kysymyksiin, niin minun on sanottava, että äh, on vielä hyvin paljon illuusioita Serbiassa, mitä tulee Kosovoon. Monet ihmiset ajattelevat vielä niin, että Pohjois-Kosovalle annetaan jonkinlaista niin sisäinen suverenisuus Kosovon sisällä tai ehkä koko Kosovo saisi jonkun erityisen diplomaattisen statuksen samalla tavoin kuin pyhät paikat Etelä-Kosovossa. Minun mielestäni tämä on täysi illuusio. Tätä ei mitenkään voida hyväksyä pitkällä tähtäimellä. On totta, että muutokset, mitä tulee oikeusjärjestelmään, ovat merkittäviä, mutta oikeuslaitosta ei ole vielä depolitisoitu kunnolla. Vielä lisäisin, että taloudellinen tilante on erittäin vakava ja tämä on vaikuttanut siihen, että on suuri määrä henkilöitä, jotka väärinkäyttävät oikeuttaan viisumivapaasti matkustaa Schengenin alueelle. Periaatteessa Serbialla on eurooppalainen tulevaisuus, vaikka vielä hyvin paljon täytyy tehdä ennen kuin se voidaan varmistaa. Kööpenhaminan kriteerit me varmasti kaikki tiedämme, eh, relevantit kysymykset siinä yhteydessä. Ja ehdokasstatus ensi huippukokouksessa on oletettavissa, mutta pitäkää myös mielessä, että vaalit ovat tulossa ja silloin monet asiat voivat muuttua. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Schöplin. ja seuraavaksi edustaja Koppa. Pyytäisin kaksi minuuttia. President. Kiitos puheenjohtaja. Kachinin laatima teksti on erittäin tasapainoinen ja erittäin hyvä pohja keskusteluille. Siinä selkeästi kuvataan maassa valitseva tilanne ja suuret haasteet, jotka ovat vielä edessä. Serbian tie kohti liittymistä on ongelmallinen ja kyseessä on, ovat suuret riskit koko alueen vakauden kannalta. Ehdokasaseman antaminen maalle joulukuussa olisi ollut mahdollinen, mutta neuvosto ei tätä päätöstä tehnyt, koska Saksa vastusti. Maa on saanut aikaan merkittäviä muutoksia. Hyvin paljon ponnisteluita on tehty. Mladic ja Hadic on pidätetty. Lisäksi on tehty hyvin paljon työtä monien asioiden suhteen, kuten kollegat ovat todenneet. Monia tehtäviä on vielä hoitamatta, mukaan luottuna Kosovon ongelma. Tangon tanssimiseen tarvitaan kaksi. Serbia yksin ei voi toimia mikäli muuta kuvitellaan, tästä saattaa tulla tavoitteiden vastaisia tuloksia. EULEX-keskustelut, EULEXin läsnäolon tehokkuus ja tehokas toiminta viimeisten kahden vuoden aikana voidaan ottaa myöskin keskustelun aiheeksi, koska hyvin monia avoimia kysymyksiä on liittynyt myöskin EULEXin toimintaan. Kuten totesin, monia kysymyksiä on vielä avoinna, mutta joka tapauksessa, mikäli maa ei saa edes ehdokasasemaa ilman aika määrää, jolloin se voi liittyä. Maaliskuussa Serbian kansalaiset saavat sellaisen mielikuvan, että kaikki ponnistelut ovat olleet turhia. Minun ryhmäni on hyvin huolissaan tästä kehityskulusta, joka saattaa vaara- vaarantaa rauhan ja vakauden koko alueella. Minä uskon todellakin, että meidän täytyy unelmia tehdä päätös, haluammeko laajentua vai emme. Kyse on paljon suuremmasta kysymyksestä kuin vain pelkästään Serbiasta. Mikäli me vastahakoisia, tämä saattaa johtaa kansallismielisyyden päännousuun ja alueelliseen kehitykseen. Kyse pelkästään Serbiasta, vaan koko alueesta. Tästä saattaa syntyä kerransvaikutuksia koko alueen kannalta. Minä katson, että mitä Länsi-Balkanin suuntaan laajentumiseen tulee. Me olemme nyt erittäin kriittisen hetken edessä. Vielä täytyy tehdä erittäin ratkaisivia päätöksiä tässä vaiheessa. Koppa, honorevole. Kiitoksia edustaja Koppa. Edustaja Brandner, pyytäisin kaksi minuuttia tekin. Chair, um... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta kaikille niille, joille en ole vielä toivottanut. Haluaisin kiittää. Tässä myöskin, kuten monet ovat sanoneet, mietintö on hyvin tasapainoinen. Se tunnustaa ja onnittelee näitä hienoja uudistuksia, joita on saatu tehtyä, sisäisiä, mutta myöskin yhteistyö ja ikty uudistuksia. Toisaalta se korostaa niitä puutteita, joita vielä on olemassa. Eli tässä on hyvä tasapaino olemassa. Haluaisin korostaa yhtä asiaa. Me voisimme olla hiukan kriittisempiä, mitä tulee oikeuslaitoksen uudistuksiin erityisesti arviointiprosessiin syyttäjien kohdalla – Olemme nähneet sisäisiä raportteja Belgradista, jotka osoittavat, että sisäinen arviointijärjestelmä on erilainen arviointien suhteen. On sanottu, että tämä prosessi oli kouluesimerkki oikeuden vääristelemisestä, ja se on hiukan erilaista kuin se, mitä olemme nähneet Funesin raportissa kerrottavana. Uusi arviointi on tehty. Marraskuussa meidän pitäisi pyytää, että saisimme sen arvioitavaksi, jotta saisimme selkeän kuvan siitä, mitä tapahtuu. Olisi hyödyllistä ottaa tämä asia esiin. Sitä ei pitäisi sekoittaa tähän ehdokasmaan kysymykseen, mutta laajentumisprosessissa meillä on tärkeää säilyttää uskottavuus, joten rohkaisisin, että otamme tämän asian esiin. Ne tulee ehdokasmaan statukseen. Kaikki tietävät, että Kosovon kysymys on yhä olemassa ja on tärkeää mielestäni, että annamme tässä vihreä valoa, mutta samalla meidän pitäisi tehdä tämä, kun se Serbian hallitus on täysin toimeenpanut vuoropuhelua Kosovon kanssa. Kosovon puolta sanoisin, että meidän pitää arvioida mitä siellä tehdään, onko resursseja käytetty hyvin, mutta meidän pitäisi olla selkeitä molemmilla puolilla. Eli huolimatta näistä muutamista eroavaisuuksista olemme täysin tämän mietinnön takana ja odotamme yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitoksia edustaja Brandner. Ja sitten menemme muihin kollegoihin. Minun täytyy puolentoista minuuttia niin rajoittaa puheaika. Edustaja Preda. Ah. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollega Katsinia hänen kertomuksestaan. Pahoittelen kovasti sitä tosiasiaa, että joulukuussa neuvosto sanoi ei, eikä suostunut antamaan maalle erkasmaan asemaa. Tämä on huono signaali. Ymmärrän, että jotkut valtiot vastustivat, eivätkä pystyneet nopeasti arvioimaan toinen päivä joulukuuta allekirjoitetun sopimuksen merkitystä. Eivät käsitteemme merkitystä asiasta oli kyse joulukuun toisen päivän osalta. Maaliskuussa Toivottavasti neuvosto sitten tämän aseman voi maalle antaa. Uuden vuoden toivotusten yhteydessä täytyisi myöskin muistaa, että voisimme tässä yhteydessä tukea Serbiaa ja luoda sellaisen ilmapiirin, joka ei lannista hallitusta, joka kuitenkin ottaa vakavasti Euroopan integroitumisen pyrkimyksen. Ja meidänkin täytyy meidänkin ottaa Serbia vakavasti ja sen pyrkimyksen, että 9. joulukuuta neuvosto teki päätöksensä. Varapääministeri tuolloin joulukuussa ää, reagoi tähän hyvin voimakkaasti ja tämä oli erittäin tärkeä hetki. La parola. Kiitoksia edustaja Preda ja sitten edustaja Svoboda, puolitoista minuuttia. Hän on Länsi-Balkanin työryhmän puheenjohtaja. Grazie, Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Minun mielestäni tämä on erittäin hyvä mietintö, enkä halua toistaa sitä, mitä kollegat sanoivat, että se on erittäin tärkeä mietintö, erityisesti näinä päivinä, koska viesti, kuten useat kollegat sanoivat, pitäisi olla hyvin selvä. Me haluamme ehdokasmaan statuksen Serbialle, eikä pelkästään Serbialle, koska Kroatian liittymisen jälkeen Euroopan unionin on, selkeä, on erittäin tärkeää antaa selkeä viesti, että ei peli tähän pääty. Et ja että suurimmalla maalla alueella on oikeus liittyä Euroopan unioniin, jos ehdot täyttyvät. Ja minusta olisi katastrofi, jos helmi-maaliskuussa joulukuun päätöksettömyys toistuisi. Ja siksi tämä viesti on tärkeä parlamentilta ja siksi olisin iloinen, jos suuri kollegojen enemmistö voisi tukea tätä herra Kacinin erinomaista mietintöä. Kiitoksia. E, e. Kiitoksia edustaja Svoboda ja seuraavaksi edustaja Tanok. Hän on varjoesittelijä ja siksi annamme hänellekin kaksi minuuttia. thank you, Mr. Chairman, and I'm um, sorry. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että saavuin myöhään. Minun ryhmäni halusi myöskin herra ja onnitella tässä erittäin hyvästä mietinnöstä. Minä olin myöskin esittelijänä tässä valiokunnassa Montenegron osalta, joten haluaisin todellakin, olen kiinnostunut näkemään, mitä Serbiassa tapahtuu. Erät ovat sitä mieltä, että nämä kaksi maata pitää liittää yhteen, mitä tulee ehdokasprosessiin, vaikka ne ovatkin erillisiä itsenäisiä maita, mutta joka tapauksessa Serbia on tehnyt tässä edistystä kaikki sotarikolliset on pidätetty, taloudellisia reformeja on tehty. Minulla on hiukan huolia edelleen, erityisesti mitä tulee korruptioon ja yksityistämisprosessiin, erityisesti äm, jopa Lontoosta omasta vaalipiiristäni niin minulle on kirjoitettu liittyen näihin uudistuksiin Serbiassa liittyen kohtaan yhdeksän äh, tässä on tietynlaisia eturistiriita-ongelmia ollut olemassa, eli meidän pitää kiinnittää tähän oikeudellisuuskysymykseen huomiota. Toivon, että Serbiasta tulee mahdollisimman nopeasti ehdokas maa. Ja toivon, että se ICTY-kriteerit täyttää. Tämä ei anna automaattisesti ehdokkuusasemaa, mutta Montenegrohan odottaa vielä näiden neuvotteluiden aloittamista ja Makedonilla on aivan erilainen tilanne, joten olisi hyvä, että kaikki nämä potentiaaliset kandidaattimaat Länsi-Balkanilla pääsevät ehdokasmaiksi ja että niistä tulee jäsenmaita jonakin päivänä. Se voisi luoda jonkin verran tasapainoja ja mahdollisuutta niiden liittymiselle NATOon tulevaisuudessa ja luoda hyvinvointia ja vahvistaa demokratiaa tällä alueella. Selkeästi Kosovon kysymys on edelleen hyvin tärkeä ja tämä vuoropuhelu, joka on nyt käynnissä, on erittäin hyvä asia. Toivon Rova Ashtonille kaikkia menestystä tässä asiassa, mutta kunnes tämä asia on ratkaistu, asia on hiukan epäselvä vielä. Kiitoksia. E Kiitoksia edustaja Tänök ja nyt palaamme puolentoista minuutin puheenvuoroihin edustaja Vaikil. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa seuraava. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollega Katsinia sydämellisesti tästä tasapainoisesta mietinnöstä. Serbia on tärkeä maa alueella, mutta ei ainoa tärkeä maa tällä alueella, kuten Serbia itse usein ajattelee. Serbia tarvitsee tunnustusta tärkeistä uudistuksista, joita on vielä toteutettava Tällä tavoin myös modernisoidaan Serbiaa ja näin Serbia ei jumitu vanhoihin stereotypioihin. Serbia ansaitsee tunnustusta, mitä tulee hyvien naapurussuhteiden edistämiseen, mutta Serbian on luovuttava toiminnasta rajojensa ulkopuolella kaikesta mikä menee pidemmälle kuin legitiimi huoli omasta kansaryhmästä. Puhun nyt myös Voivodinasta. Voivodina osoitti, että tämä alue voi olla eh, eh, etuasemassa, eturintamessa, kun tätä aluetta tälle alueelle ja annetaan eurooppalaista ulottuvuutta. Mitä tulee äh, Kosovon suhteiden normalisointumiseen, niin siinä kummallakin osapuolella on vastuussa. Ja äh, tammikuussa serbialaiset juhlivat uutta vuotta, niin toivotan serbialaisille hyvää uutta vuotta ja onnea neuvotteluissa. Un minuto e mezzo, per favore. Edustaja Weigel, puolitoista minuuttia. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, collega Katsini, ik heb met veel genoegen en ook veel inzicht. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Katsinille niin ikään. Tuen voimakkaasti teidän tekstiänne, mutta haluaisin kuitenkin poimia esiin muutaman kohdan. Kohta 16. Minun on tietääkseni tämä on kyllä hieman liian voimakkaasti muotoiltu. Tässä virrataan heinäkuun 2011 media pimennosta. Blackout, sanon tässä mainittu englannin kielellä. En minä aivan tällä nimellä tätä kutsuisi. Lukuisat äh, sanomalehdet äh, ja asemat äh, kyllä toimivat. Useat mediat toimivat, joten minun mielestäni tämä sanamuoto kohdassa 16 menee aivan liian pitkälle. Ehkä tässä sanamuoto voitaisiin lieventää. Sitten kohta 17. On aivan oikein, että te viittaatte näihin ongelmiin Sanjakin alueella ja vähemmistöjen asemaan useillakin alueilla Serbiassa. Tietyt geopoliittiset tekijät täytyy kuitenkin muistaa, esimerkiksi Turkin vaikutusvalta. On hienoa, että mainita nämä Serbian äärimmäisen köyhät alueet ja kansainvälisen avun tarve ja kehityspolitiikka kaakkoisosan kehittämiseksi ja vähemmistöjen tilanteen parantamisessa. Hieno tämä mainitaan. Kiitoksia edustaja Belder ja seuraavaksi edustaja Bach, joka on Bosnia-Herzegovina esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja, haluaisin yhtyä onnitteluihin kollega Katsinille. Haluaisin muutaman kommentin tehdä. Ensinnäkin haluaisin vastustaa sitä, mitä kollega Koppa sanoi. Eivät saksalaiset tätä vastustaneet, vaan neuvostossa useammat hallitukset vastustivat tätä päätöstä antaa Serbialle ehdokas hakemaan status kuitenkin Saksan näkökulmasta tämä oli ihan ymmärrettävä reaktio, koska juuri tuohon aikaan saksalaiset ja itävaltalaiset sotilaat joutuivat hyökkäyksen kohtaukseksi Pohjois-Kosovossa ja meidän on kyllä ajateltava myös niitä maita, jotka lähettävät lapsensa ja sotilaansa tuohon maahan rauhan turvaamiseksi ja sitten heitä kohdellaan näin. Kuitenkin olen Svobodan ja muiden kanssa samaa mieltä siitä, että olisi ollut hyvä antaa tämä status, vaikka neuvottelu olisikaan aloitettu monista poliittisista syistä, jotka täällä on jo mainittu. Toiseksi, tämä asia, jossa toivotamme tervetulleeksi vuoropuhelun, meidän täytyisi olla vähän tarkempia. Ei ole kyse vain siitä, että me toivotan tervetulleeksi tämän vuoropuhelun, vaan meidän on myös odotettava, että tämä vuoropuhelu toteutetaan, että tulokset toteutetaan. Muuten paperilla niistä ei ole mitään hyötyä kenellekään, ei Kosovossa eikä Belgradissa. Kolmas asia, jonka haluan sanoa, on se, että olen erittäin iloinen siitä, että Serbia viime vuonna luovutti sotarikolliseksi, mutta haluan sanoa, että tämä tämä ei ollut vain ehto meille, vaan se oli vastaus äh, ihmisoikeuskysymyksiin. Se äh, on näiden äh, sotarikollisten uhrien kannalta tärkeää, että heidät luovutettiin. Ja olen samaa mieltä poikkeuksellisesti herra Tänökin kanssa, nimittäin se, mitä hän sanoi Lontoosta. Se on minulle sanottu useasti täällä parlamentista. Nämä oikeuslaitoksen ongelmat ja yksityistämisen virheet. Sen takia olen kirjoittanut presidentille hänelle tähän päivään mennessä minulle vastustannut. Toivottavasti tämänpäiväinen keskustelu muuttaa tilannetta ehkä. Kiitoksia edustaja Pak. Edustaja Gomez puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin uskon, että on tärkeää, että tämä ehdokasmaan asema Serbialle pidetään näköpiirissä. Se ei ole tärkeää vain Serbialle, vaan koko alueelle, mutta meidän täytyy myöskin pyytää konkreettisempaa edistystä, mitä tulee erityisesti suhteisiin Kosovon kanssa. Haluaisin sanoa, että olen hyvin paljon samaa mieltä esittelijän kanssa, jota onnittelen tässä hänen työstään, sillä tämä mietintö on erittäin hyvä, hyvin tasapainoinen ja myöskin koskettaa hyvin tärkeitä alueellisia elementtejä, jotka ovat erittäin tärkeitä, mitä tulee tähän ehdokasmaan asemaan. Minun päähuoleni, mitä tulee Kööpenhaminan kriteereihin ja erityisesti Nämä asiathan tietenkin liittyvät yhteen, koskettavat median vapautta, median vapautta ja uhkauksia, joita journalistit ovat saaneet. Minä olen saanut hyvin yksityiskohtaisen raportin eurooppalaiselta yhdistykseltä, joka on tehnyt hyvin yksityiskohtaisen huolestuttavan raportin oikeuslaitoksesta tässä kohdat 10 ja 11 sisältävät hyvin vahvaa kritiikkiä tietenkin. Tämä koskettaa myöskin korruptioongelmaa ja yksityistämiskysymyksiä, mutta tässä oli kysymys siis asioista, jotka on myyty ihmisille, jotka ovat ratkaisevassa asemassa. Kiitoksia. Kovacev. Kiitoksia edustaja Gomes. Edustaja Kovacev, puolitoista minuuttia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kollegoiden tavoin haluaisin onnitella herran Kotsin ja hänen erilaisesta työstään. Ja pidän hyvänä suostusta, että komissio on suositusta mukaisesti annettaisiin hakija-asema nopeasti selville, koska tämä kannustaisi maata demokratian tiellä. Se saisi innostusta tehdä muutoksia, jotka ovat hyväksi sekä sille itselleen että sen naapureille. Serbialla on samantyyppisiä ongelmia kuin muillakin alueen mailla. Korruptio, järjestäytynyt rikollisuus ja historiset taakat, jotka ovat erittäin suuria Serbian kohdalla ja myöskin hallintoon liittyvät ongelmat, vapaa, itsenäinen media, vähemmistöjen oikeudet ja niin poispäin. Nämä tyypillisiä ongelmia. Serbian integroituminen kohti Eurooppaa ei ole tärkeä pelkästään Serbian, vaan koko alueen kannalta historiallisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja myöskin infrastruktuurien kannalta, kun tarkastellaan koko Balkanin alueen yhteyksiä muualle Eurooppaan. Tästä syystä olen painottanut minulle tärkeää asiaa, sitä, että Serbian täytyy ponnistella myöskin psykologisten raja-aitojen voittamiseksi jotta se pääsisi yli Jugoslavian kommunistisesta ajasta ja sankariajattelusta. Ja samalla pitäisi muistaa vähemmistön oikeudet hoitaa instituutit kuntoon ja suhteet naapureihin niin ikään. Lisäksi pitäisi avata kommunistisen salaisen poliisin arkistot ja pitäisi kannustaa Serbiaa antaa takaisin muille Jugoslavian entisen osavaltioille takaisin niille kuuluvaa omaisuutta. La parola Kiitoksia edustaja Kovacev. Sitten edustaja Boskurt, puolitoista minuuttia. Hartelijk dank, voorzitter. Ehm, drie puntjes. Ik wil eerst... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin käsitellä kolmea asiaa. Ensinnäkin onnitteluni tästä mietinnöstä. Mielestäni se on erittäin tärkeä, jotta Serbia autetaan oikealle tielle. Sitten haluaisin, mm, kuten muutkin kollegat, puhua oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta. Vielä viime vuonna tuomareita erotettiin ilman mitään selvityksiä ja on tärkeää, että tämä mainitaan tässä mietinnössä. Ja komissio myös sanoi, että artikla 23, nimittäin luku oikeusjärjestelmästä on avattava. Se on tärkeää. Vielä kaksi asiaa. Äh, sukupuolivähemmistöjen oikeudet on tärkeää muistaa ja myöskin Sanjakin tilanne, tämän alueen kehittäminen, korkea työttömyys äh, on siellä vallalla. Uskonnonvapaus on tärkeää myöskin ähm, muun maan statukselle pääseminen, se on tärkeää. Nämä ovat tärkeitä asioita, joista mielelläni keskustelisin esittelijän kanssa. Tekisin tarkistuksia. Kiitoksia edustaja Boskurt. Terle, puolitoista minuuttia. Za resnico It is. Yeah. It... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella kollega Katsin ja Haluaisin kiittää esittelijää Serbian liittyvän tekstin laatimisesta. Nyt on tullut korkea aika antaa Serbialle ehdokasmaan asema. Mitään uusia esteitä ei saa asettaa maan tielle, vaan pikemminkin täytyy sitä innostaa ponnekkaammin kulkemaan kohti Euroopan unionia. Muutamia ongelmia vielä. Ensinnäkin Kosovo. Kosovo ei ole pelkästään sekä, jonka suhteen kannattaa käyttää porkkanaa houkuttamina. Pikemminkin me tarvitsemme jatkuvuutta, tuloksia ja dynamiikkaa Kosovon ongelman ratkaisemiseksi. Oikeuslaitoksen kehittäminen on jo edistynyt myönteisellä tavalla, mutta siitä huolimatta vielä paljon työtä täytyy tehdä. On erittäin tärkeää, että oikeuslaitos toimii itsenäisesti, puolettomasti Olipa sitten kyse oman kansalaisista tai ulkomaan kansalaisista. Toivon, että maaliskuussa voidaan jo, maaliskuun mennessä saadaan uusia edistysaskeleita aikaan, jotta viimeisetkin esteet joulukuussa huomatut esteet saadaan poistettua. Kiitoksia edustaja Peterle eh, ja seuraavaksi eh, esittelijä Katsin. Herra puheenjohtaja, uskon, että tässä olisi järkevää kuulla myöskin komission mielipide ennen kuin reagoimme, jos on tarvetta tälle. Se c'è qualche esponente della Commissione. Ecco, la signora Faron, credo. Bene, a lei la parola. Very much. Oh, sorry. Sorry, thank you very much, Mr. Chairman. The Commission can subscribe... Kiitoksia puheenjohtajakomissio voi tukea kaikkea sitä, mitä on sanottu, ja on erittäin eh, tyytyväinen tähän mietintöön ja haluaa onnitella esittelijää. Tämä mietintö on hyvin paljon linjassa eh, lausunnon kanssa, jonka julkaisimme lokakuussa ja olemme samaa mieltä sen tasapainoisen arvion kanssa. Toivottavasti tämä mietintö nähdään rohkaisuna Serbian viranomaisille edistää eh, uudistuksia ja me myöskin toivomme, että Serbialle annetaan ehdokas status mahdollisimman pian, eh, joka olisi meidän suosituksemme linjan mukainen eh, tämä, yleisesti olemme siis erittäin myönteisiä tämän mietinnön suhteen. Haluaisin vain nopeasti reagoida edustaja Brandnerin kommenttiin, mitä tulee oikeusjärjestelmään. Komissio valvoo hyvin tarkkaan oikeusjärjestelmän tilannetta Serbiassa. Me olemme täysin tietoisia tästä mietinnöstä tai tästä raportista, johon viitattiin, joka ei ole siis komission valtuuskunnan kertomus, vaan riippumattomien asiantuntijoiden kertomus. Me olemme samaa mieltä näistä huolenaiheista ja olemme keskustelleet niistä Serbian viranomaisten kanssa, mutta meidän yleinen arviointi perustuu itse prosessiin ja siinä on pitkän tähtäimen tavoite ja olemme yleisesti ottaen vielä sitä mieltä, että tämä uudistus on erittäin tärkeä ja se on tärkeä uudistus toteuttaa Serbiassa. Olemme myös tyytyväisiä siihen, että Serbia ryhtyy näin laajaan uudistukseen hyvin aikaisessa vaiheessa lähentymistään Eurooppaa kohtaa, paljon aikaisemmin kuin monet muut ehdokasmaat, joten noin yleisesti ottaen olemme kovasti tämän prosessin kannalla tuemme sitä, mutta se ei tietenkään tarkoita, että suljemme siljältä me miltään ongelmilta, ja ne kyllä nostetaan esiin Serbian viranomaisten kanssa, joten haluan tässä kyllä poistaa sen epäluulon, että tässä käytettäisiin kaksinkertaisia standardeja. Kyllä me seuraamme tätä asiaa hyvin tarkkaan. Kiitoksia. Honorevole. Hyvä, kiitoksia. Rova Faron ja sitten lopuksi esittelijä edustaja Katsin. Uh, thank you for your contribution. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat, kiitoksia teidän hyvin rakentavista kommenteistanne ja yhteistyöstänne. Uskon, että te tulette esittämään tarkistuksia, jotka tekevät mahdolliseksi rakentaa kompromisseja jotka tulevat luomaan toisaalta realistisemman, kattavamman kuvan uudistuksista, kehityksestä, joka on tapahtunut Serbiassa, ja toisaalta ne tulevat motivoimaan Serbian hallintoa tekemään kaiken mahdollisen hyvin lyhyessä ajassa. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että äänestämme varmastikin ensimmäinen maaliskuuta viikko sen jälkeen, kun neuvosto tekee hyvin tärkeän päätöksen Serbian tulevaisuuden suhteen. Eli meidän keskustelumme ja meidän tarkistuksemme voivat todellakin vaikuttaa positiiviseen kehitykseen maassa. Ja jälleen kerran haluaisin korostaa, että voimme luonnollisesti tehdä parhaamme, mutta Serbia, sen hallitus ja parlamentti ovat ne tahot, joiden täytyy saada aikaan asioita ja niiden täytyy vakuuttaa jäsenmaat edistyksestä mahdollisimman nopeasti. Paljon hyviä kommentteja esitettiin ja haluaisin jatkaa siitä, mihin komissio jäi. Kyllä, luonnollisesti oikeuslaitoksen uudistukset ovat erittäin tärkeitä, erittäin monimutkaisia, mutta tämä ei voi olla päättymätön tarina. Tämä vaatii paljon aikaa, tämä tulee olemaan pitkällinen prosessi, mutta meidän pitää päästä tässä raiteille mahdollisimman nopeasti. Joitakin erikoisia prosesseja on ollut, ne täytyy saada päätökseen mahdollisimman nopeasti, mutta paras tapa päästä nykyisistä tilanteista yli ja päästä etenemään oikeaan suuntaan dynaamisesti on se, että avaamme keskustelut ja avaamme kappaleet 23 ja 24. Kun teemme näin, asiat muuttuvat mahdolliseksi ja tulevat sujumaan paljon nopeammin ja helpommin. Eli jälleen kerran en tue vain sitä, että he saavat ehdokasmaan aseman, sehän on heille hyvin tärkeää, mutta jos haluamme todellista prosessia, uudistusta, täytyy luoda älkääkä nyt ymmärräkö minua oikein, mutta meidän täytyy tässä työntää asioita eteenpäin, jotta saamme todellista edistystä aikaan tällä alueella. Tämä olisi paras tapa. Muutamia kommentteja Euleksiin liittyen esitettiin. Haluaisin huomauttaa, että Kosovon mietintö on se, jonka yhteydessä Euleksista pitäisi keskustella, eikä Serbian yhteydessä. On hyvin tärkeää, että tässä tehdään yhteistyötä. Ja tätä minä haluaisin alleviivata ja sitä pitää kunnioittaa. Toisaalta Pohjois-Kosovon hiljattaiset tapahtuvat ovat opettaneet monille, monille osapuolille monenlaisia asioita. Kaikkien pitää olla tässä ammattimaisia, mutta kun raportoitiin tapahtumista, se mitä puuttui aluksi on jotakin, mitä on hyvin vaikea sitten paikata jälkikäteen, sillä tällaiset tapahtumat aiheuttavat hyvin paljon vahinkoa sekä medioissa, julkisessa mielipiteessä että poliittisesti. Eli kun puhutaan Serbiasta ja poliittisista instituutioista, minä haluaisin lisätä tähän myöskin Serbian median. He, sillä on vastuu, että paljon rakettavammin pysyttäisiin toimimaan. Sitten tässä mainittiin yksi artikla, joka on vaikea. Kyseessä on 359 vallan väärinkäyttö on paljon huomioita siitä, että ihmisiä on vangittu hyvin pitkällisiksi ajoiksi. Paljon väärinkäytöksiä on tapahtunut, tämä on hyvin vakava asia, mutta uskon, että tässä Serbian puolella ymmärretään, että kyseessä on vakava asia ja asiat etenevät. Haluaisin yhteenvetona sanoa, että odotan teidän tarkistuksianne ja kun saamme ne kaikki, me pyrimme vetämään ne yhteen ja antamaan teille lisää aikaa keskustella kompromissitarkistuksista ennen kuin äänestämme ensimmäinen maaliskuuta, kuten tässä oli tarkoitus. Haluaisin kiittää teitä tuestanne ja ymmärryksestänne. Grazie, onorevole Kacin. Kiitoksia, edustaja Kacin. Minä muistutan vielä siitä, että 31. tammikuuta kello 12 on viimeinen tarkistusten jätön määräaika. Sitten näistä tarkistuksista keskustellaan 29. helmikuuta. Kuten esittelijä muistutti, äänestys valiokunnassa pidetään ensimmäinen maaliskuuta ja täysistunnossa äänestetään maaliskuun toisessa täysistunnossa. Nyt <clears throat> menemme esityslistan kohtaan viisi jossa on kyse Euroopan parlamentin päätöslauselmasta Turkia koskevasta vuoden 2011 edistyskertomuksesta. Ja tämä on ensimmäinen keskustelu asiasta. Pyytäisin, että esittelijä menisi paikoilleen, koska olen antamassa hänelle puheenvuoron. Niin annan teille minuutin istua paikoillenne ja valmistautua. Hyvä. Oletteko valmis? No sitten annamme puheenvuoron kollega Omen Rautenille. Ik hoop niet dat de gretigheid waarmee eh, nu het woord wordt gevraagd. Puheenjohtaja. Jos täällä näin monet eh, pyytävät puheenvuoroa ympärillä, niin toivon, että että ne ovat kollegoja, jotka sanovat minulle, että tämä oli hyvä mietintö ja jotka eivät kritisoi mietintöäni. No niin, hyvät kollegat, tämän Euroopan, äh, tämän komission edistyskertomuksen pohjalta ja keskustelujen pohjalta ja monien vierailujen pohjalta, joita kävin, äh, ulkoasianvaliokunnan vierailuja äh, järjestettiin. Haluaisin tänään mielelläni teille esitellä päätöslauselmaesitykseni. Kuten varmasti olette tottunut, äh, aion olla kriittinen, mutta myös oikeudenmukainen. Ja olen yrittänyt äh, arvioida objektiivisesti edistystä, jota on tapahtunut Turkissa vuonna 2011, joten kriittisiä kysymyksiä nostetaan esiin, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että on myönteisiä mm, asioita, joita on, jotka on mainittu. On oltava oikeudenmukainen. Hyvä puheenjohtaja, painopistealueet, jotka otin esiin tässä mietinnössä ovat toisaalta yhteistyö Euroopan unionin ja Turkin välillä. Eli jos katsotaan tätä kehitystä, niin se tarkoittaa, että EU ja Turkki ovat vastavuoroisesti riippuvaisia toisistaan ja se tarkoittaa myös sitä, että kummankin osapuolen on sitouduttavaa toimintaa, eli siis komissio ja neuvoston on nähtävä, että Turkki maana on hyvin tärkeässä asemassa, mitä tulee meidän turvallisuuteemme, mutta myöskin hyvinvointiin Turkissa, mutta myös hyvinvointiin täällä EU:ssa. Ja päätöslauselmassa niin sanon, että olemme eh, todella riippuvaisia toisistamme Siellä on suurta talouskasvun potentiaalia Turkissa. Turkki on erittäin tärkeä Euroopan unionin eh, energiahuoltovarmuudelle ja mahdollista synergiaa löytyy myös Turkin ja EUn ulkopolitiikan saralla. Tämä vastavuoroinen riippuvuus on tuottanut myönteisiä tuloksia sekä Turkille että meille ja meidän täytyy nyt kummallakin puolella eh, ryhtyä toimimaan. Kummankin osapuolen täytyy eh, sitoutua ja kummaltakin osapuolta voi odottaa jotain. Ja uskon, että Turkilla on todellisia konkreettisia eh, edistysaskeleita, joita on toteutettu tässä liittymisprosessissa ja mitä tulee Euroopan unioniin ja sen jäsenvaltioihin, meidän täytyisi odottaa, että tämä uusi agenda saa tukensa ja komission jäsen Fyle mainitsi sen, kun hän puhui edistyskertomuksesta. On tarpeen myös, että voidaan avata sellaisia lukuja, jotka ovat tärkeitä ei pelkästään Turkille, vaan myös meille. Ja nyt hyvä puheenjohtaja, vielä ulkopolitiikasta ja terrorismin torjunnasta. Tässä meidän tehtävä läheisemmin yhteistyötä. Siitä olisi hyötyä sekä meille että Turkille. Sitten hyvä puheenjohtajan useita muitakin asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä mietinnössäni. Ensinnäkin mielipiteen vapaus minä olen huolissani lehdistön vapaudesta ja mielipiteen vapaudesta Turkissa. Erityisesti eh, olen huolissani siitä, että toimittajat ja eh, joutuvat rikosoikeudellisiin syytteisiin ja eh, syytteet ovat suhteettomia ja kovin usein myös nettisivuja suljetaan. Olen myös huolestunut oikeusjärjestelmästä tutkintavankeus on niin pitkä, että sitä voidaan pitää jo todellisena vankeutena ja on hyvin paljon pidätyksiä poliitikkojen, aktivistien ja toimittajien pidätyksiä. Vuoden 2011 vaalien jälkeen on sanottava, että että lokakuussa vaalien jälkeen poliittinen elämä käynnistyi jälleen ja olen erittäin iloinen siitä, että Turkissa ollaan kovasti yhtä mieltä siitä, että uusi perustuslaki tarvitaan. Mutta tämän perustuslain täytyy myös tuoda tärkeä panos siihen, että voidaan ratkaista Turkin yhteiskunnan tämänhetkiset ongelmat. Hyvä puheenjohtaja, minä sanon tämän vielä ihan selvästi. Uudistuksia tarvitaan eh, ihan maan itsensä kannalta. Ei Turkin pidä tehdä niitä EUn puolesta, vaan sen täytyy tehdä ne itsensä puolesta, jos se haluaa eh, tulla hyvinvointivaltioksi. niin tuen myös prosessia, jonka on johdettava siihen, että löydetään uusi perustuslaki, jossa demokratia, perusvapaudet, monimuotoisuus mainitaan ja jossa myös sanotaan, että tällä tavoin Turkin yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta voidaan vahvistaa. Minusta on erittäin tärkeää, että kaikki poliittiset poliittiset puolueet, mutta myös kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan tähän prosessiin. Ja minä ehdottaisin, että me valvomme sitten tarkkaan tämän prosessin tuloksia. Hyvä puheenjohtaja, sitten haluaisin käsitellä vielä yksittäisiä kysymyksiä. Uskonnonvapaus, se on aina ollut suuri huolenaiheemme. Ja nyt voin tyytyväisenä todeta, että sitä kautta, että että elokuussa 2011 hyväksyttiin uusi laki säätiöistä, siis vuoden 2008 helmikuun säätiön lakia on muutettu, niin tässä on tapahtunut suurta edistystä, mutta tässä ei ole vielä kaikki, sillä myös paikallistasolla on vielä vaikeita tilanteita, kun on kyse siitä, että kaikki uskonnolliset järjestöt saisivat tasa-arvoisen aseman. Siksi uskonnonvapauden saralla on tapahduttava lisää uudistuksia. Toinen asia, joka meitä huolestuttaa ja myös komissiota huolestuttaa, on naisen asema Turkissa. Ja olen iloinen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Muun muassa sopimus, joka liittyy perheväkivaltaan Euroopan neuvoston sopimus on allekirjoitettu ja uusi perheministeri on myös oikealla tiellä, mutta vielä on paljon tehtävää. Eikä ole kyse pelkästään siitä, että tehdään tarpeelliset uudistukset, vaan tarvitaan myös malleja ja esimerkkejä. Sen täytyy olla prioriteettina Turkin hallituksella. Vain tällä tavoin voidaan muuttaa mentaliteettia. Lisäksi olen myös hyvin kriittinen Ankaran sopimuksen pöytäkirjan suhteen. Tämä pöytäkirja on pantava täytäntöön. Vielä eräs asia, Kypros. Tuen tietenkin jatkuvia neuvotteluja Kyproksen yhdistämisestä. Me tiedämme, että olemme tässä vaiheessa hyvin kriittisessä tilanteessa ja toivon, että kaikki osapuolet todellakin voivat toimia rakentavasti. Meidän ei pitäisi keskittyä ongelmiin, vaan kaikkien yhdessä ongelmien ratkaisuun. Sillä, hyvä puheenjohtaja, tässä on kyse ihan perustavanlaatuista kysymyksistä, ja Turkin pitää vahvemmin ryhtyä etsimään ratkaisua. Eräs toinen ongelma on kurdikysymys. Tässä kaikkien on osallistuttava, eh, ei vain hallituspuolueiden, vaan myös oppositiopuolueiden ja tietenkin myös eh, kansanedustajien. Ja lopuksi vielä eräs arkaluontoinen kysymys, nimittäin viisumit. On erittäin tärkeää, että että liikemiehet, yli, opiskelijat, kansalaisjärjestöjen edustajat voivat päästä helpommin EU-hun. Tuen sitä, mitä komissio ja jäsenvaltiot ovat tehtävät viisumisääntöjen toteuttamiseksi, mutta tämä tarkoittaa myös sitoumuksia Turkille. Se tarkoittaa sitä, että palautussopimukset on allekirjoitettava ja toteutettava. Vain niin voimme ryhtyä lisätoimenpiteisiin viisumihelpotuksien saralla. Tässä kaikki. Hyvä puheenjohtaja. Nyt odotan kovasti kollegojen kommentteja. Kiitoksia. Edustaja Omen Räyten, meillä on 25 henkilöä, jotka ovat puutaneet puheenvuoroa, lisäksi komissio ja lisäksi esittelijän loppupuheenvuoro. Minun on nyt pakko sitten heti alusta asti pitää kiinni puheajoista, kolme minuuttia varjoesittelijöille ja puolitoista minuuttia maksimissaan muille puhujille. Edustaja Flotre, joka on Turkkivaltuuskunnan puheenjohtaja ja varjoesittelijä vihreille, vihreälle ryhmälle kolme minuuttia. Madame Reuten, je crois que vous avez... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rouva Madame Reuter. Uskon, että tämä mietintö on erittäin hyvä. Se heijastelee tilannetta Turkin suhteen. Se korostaa hyvin vahvasti sitä, äh, mitä te sanoitte äh, kahden keskeiseksi riippuvaisuudeksi Euroopan unionin ja Turkin välillä. Ja toisaalta se tuo esiin sen, että äh, EU, joka nyt arabikevään kontekstissa haluaisi tukea uudistuksia Turkissa, on lähestulkoon tämän neuvotteluprosessin tyrehtymisen vuoksi ollut sellaisessa tilanteessa, että tätä uudistumisen moottorin roolia ei ole voitu käyttää. Eli tämä on siis se perusajatus, jota minä tuen hyvin vahvasti mietinnössä. Uskoisin, että me emme voi olla mainitsematta tätä terrorismin vastaista lainsäädäntöä, joka on nyt se perusta, jota on käytetty, kun on haluttu lehdistön edustajia vainota ja sellaisia henkilöitä, jotka ovat kritisoineet hallintoja, he ovat nyt tällä hetkellä vankilassa ja uskon, että tässä pitäisi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että pyydös, pyytö tehdä yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin vastaisessa taistelussa kyllä tämä on hyvä asia, mutta hyvin selkeästi määritellä, mitä sillä tarkoittaa, sillä nyt tällä hetkellä tämä tilanne on hyvin epäselvä ja on paljon tilanteita, jossa tuomioistuimet käyttävät erittäin väärin tätä terrorismin vastaista lainsäädäntöä. Uskoisin myös, että me voisimme, kuten komissio on tehnyt, vaatia itsenäisiä kontrollijärjestelmiä, mitä tulee näihin tutkimuksiin, sillä poliisi on käyttänyt väärin valtaa ja pitäisi pystyä demokraattisesti valvomaan näitä toimia. Minä en ole varma, että meidän pitäisi ottaa huomioon lausumia, joita Turkin hallinto on tehnyt, mitä tulee Kyproksen suhteen. Meidän ei pitäisi kaataa tässä öljyä liekkeihin retorisesti. Minä uskon, että sillä esimerkiksi minun maassani presidentti on tätä käyttänyt hiukan väärin, joten meidän ei pitäisi tätä asiaa pahentaa ja dramatisoida kysymystä entisestään. Olen myöskin sitä mieltä, että me voisimme, mitä tulee maahanmuuttoon, mennä vielä pidemmälle, sillä minusta vaikuttaa siltä, että ehdotus äh, avoimesta keskustelusta, jonka meidän Maastrom on tehnyt, on erittäin hyvä. Ja minä ehdottaisin tarkistusta, jonka mukaan emme pyydä Turkia allekirjoittamaan tätä pyyntöä, mutta olen tässä vähemmistössä, tiedän sen, joten pyydän, että kollegat todellakin pohtivat asiaa ennen kuin pyydämme Turkkia allekirjoittamaan tämän sopimuksen. Ja sitten päättäisin huomioon, että Turkki on tällä hetkellä tietty tietyille, en nyt sanoisi, että se on mallina Valimeren maille, mutta se on tietynlainen inspiraation lähde niille. Joten yhteistyö, joka olisi vahvempaa erityisesti ulkopolitiikan ja naapuruspolitiikan suhteen, jota voisimme Turkin kanssa tässä kehittää, sillä nyt siinä on puutteita, on sellainen, että meillä pitäisi olla hyvin tärkeät selkeät päämäärät, sillä tällä alalla Euroopan unioni voisi käyttää kaikkea mahdollista kapasiteettia, kun se tukee demokraattista prosessia. Flotre, la... Kiitoksia, Rova Flotre. Seuraavaksi edustaja Obios. Olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä mietintöluonnoksessa on monia myönteisiä asioita. Ja teksti luo hyvän pohjan tulevia keskusteluita varten. Loppujen lopuksi me pyrimme kannustamaan Turkia eteenpäin. ja haluamme kannustaa kumpaakin osapuolta neuvottelemaan ja saman aikaan edistystä neuvotteluissa. Mitä tulee yhteyksiin ja keskinäiseen riippuvuuteen Euroopan unionin ja Turkin välillä, juuri nämä keskinäisriippuvuuteen liittyvät tekijät ovat niin ikään kyseessä. Yhdyn hyvin pitkälti siihen, mitä rouva Rio Omen Räytten täällä totesi, mutta kenties voin silti vielä poimia esiin kolme seikkaa, jotka minun nähdäkseni ovat erityisen tärkeitä. Ensimmäinen niistä on jo mainittu. Kyse on terrorismin vastaisen lainsäädännön väärinkäytöstä esimerkiksi mielipiteen vapauden tukahduttamiseksi ja maan poliittisen elämän kontrolloimiseksi. Muutama päivä sitten tärkeimmän oppositiopuolueen CHPn puheenjohtaja Chilik Deraglu joutui tällaisen tukahduttamistoiminnan uhreiksi. Hän joutui poliisitutkinnan kohteeksi ja saattaa olla, että hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa nyt evätään. Ja tämä on erittäin räikeä esimerkki maassa valitsevasta tilanteesta. Tällainen toiminta saattaa johtaa noidan kehään. Politiikkaa ja oikeuslaitos sekaantuvat enemmän toisiinsa. Oikeuslaitos politisoituu ja poliittinen johto pyrkii toimimaan tuomarin roolissa. Roolit sekoittuvat. Toivon, että kun käydään vuoropuhelua maan kanssa ja tarkkaastellaan maan uutta perustuslakia, tällaiset seikat otetaan esiin ja varmistetaan se, että vallan kolmijako toteutuu käytännössä, koska tämä on erittäin tärkeä seikka. Toinen seikka, jota haluaisin painottaa, joka mainitaan myöskin tässä mietinnössä, ovat kahdenväliset suhteet EUn ja Turkin välillä yleisellä tasolla, varsinkin nyt kun hyvin dramaattisia muutoksia on tapahtumassa arabimaailmassa. Turkki voi toimia innoituksen lähteenä ja esimerkkinä muille. Mikäli Turkissa saadaan aikaan perustuslaillinen prosessi, joka varmistaa vallan kolmijaon ja demokratian Turkki voi todellakin toimia innoituksen lähteenä ja esimerkkinä muille tuon alueen maille. Kolmas seikka, jota haluaisin painottaa enemmän kuin mitä tässä mietinnössä on painotettu, on se, että meidän täytyy tässä tukea komission toimia. Kyse ei ole pelkästään siitä, että neuvotteluprosessi täytyy pitää liikkeelle, vaan pikemminkin täytyy kehittää monenvälisiä ja kahdenvälisiä suhteita Turkin suuntaan. Kiitoksia. Lansor. Kiitoksia, herra Obios. Seuraava puheenvuoro kolme minuuttia. Kiitoksia. Minäkin haluaisin ensinnäkin kiittää Ioma Omen, äh, Omen Räyttäni erittäin hyvästä työstä. Haluaisin äh, tarkastella hieman laajemmin Turkin ja EUn välisiä suhteita. Nyt äh, komission edistyskertomus oli monissa suhteissa hyvinkin kriittinen ja katsoi, että oli tapahtunut takapakkia eikä edistystä. Esimerkiksi Turkissa valitseva mieliala, joka kohdistuu Eurooppaan, ei ole kovinkaan myönteinen. Ja jossakin jäsenvaltioissa on tismainen sama tilanne, selkäinen suhtaudutaan suopeasti Turkkiin. Turkin ja EUn suhteet ovat nyt vaikeassa tilanteessa, jopa umpikujassa joidenkin mielestä. Ja tämä, olisi, tämä on kuitenkin väärä signaali käyttää tällaista retoriikkaa, koska tällainen kyynisyys ei ole hyväksi Turkin ja EUn välisille suhteille. Pikemminkin pitää antaa uutta, uusia sykäyksiä, uutta pontta tälle prosessille. On aivan totta, että tietyt neuvottelukappaleet ovat jumissa, mutta tekniseen prosessiin keskittyminen vain ja ainoastaan ei tee oikeutta koko tälle suhteen. Siksi tarvitsemme myönteistä keskustelua Turkin ja EUn välille. Minun ryhmäni syksyllä tapasi Turkin hallituksen edustajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia saadakseen näkantaista positiivista kehitystä. Me tarvitsemme uuden alun ja myönteisen agendan, positiivisen agendan 2012 tulee olemaan vaikeaa. Ranskassa on vaalit edessä ja Ranskan kansalliskokous hyväksyy hiljattain lain, joka minun nähdäkseni ja ryhmäni nimessä on tyhmä ja se on vain haitaksi Turkin ja EUn välisen suhteen. Olen puhunut tästä Kyproksen ja Turkin lähettäjien kanssa ja tästä laista on hyvin paljon haittaa. Toivottavasti tänä vuonna pystymme toimimaan vastuuntuntoisesti myönteisellä tavalla. Tämä mietinnön pääasiallinen viesti on myönteinen sävyltään, ja tämä on hyvä asia. Joitakin kohtia täytyy oikeista minun nähdäkseni. Ensinnäkin Turkin talousdynamiikka on ollut positiivista, mutta kuitenkin substantipuolella tilanne on heikko. BKT henkeä kohtia on jossakin Latvian ja Romanian välillä. Ja kun vaikka kasvuluvut ovat vaikuttavia, ei pidä kuvitella, että Turkki olisi taloudellisesti jo kilpailukykyinen Euroopan unioniin verrattuna. Tämä täytyy oikaista. Ja liberaaleille olisi erittäin tärkeää muistaa se seikka, että mielipiteiden vapaus ja lehdistön tilaisuus ja tilanne ja median tilanne on asia, johon täytyy suhteutua erittäin kriittisesti. Tätä täytyy painottaa enemmän joulukuussa. Yhdeksän journalistia pidätettiin ja lukuisia muita istuu jo telkien takana oikeusvaltion tilanne kaiken kaikkiaan ja terrorismin vastaisen lain väärinkäyttö ovat asioita, joita täytyy kritisoida voimakkaasti. Viisumihelpotuksiin liittyvä kohta on rakentava ulkopoliittiset alueelliset kysymykset, tulliliitto ja neuvottelut kolmansien maiden kanssa. Sitten niitä Turkin otetaan parempaan huomioon, huomioon ja tietystikin Ankaran pöytäkirjaamat seikkoihin täytyy kannattaa vielä kantaa kiinnittää vielä huomiota. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Salavrakos, kolme minuuttia. Bene, allora passiamo agli... Ah, selvä. No sitten menemme tavallisiin puheenvuoriin, siis muiden kuin varjoesittelijöiden puheenvuoroihin. Ja puheaika on puolitoista minuuttia tai siis kaksi minuuttia koordinaattoreille ensin. Edustaja Salafranca. Gracias, señor presidente. La verdad es que el proyecto de resolución que nos presenta hoy... Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Omenrautonin esitys on erittäin tasapainoinen, se on myös maltillinen, siinä ei piilotella varjopuolia eikä jätetä mitään pois. Ja tärkeimmät kysymykset mainitaan, ne on täällä jo sanottukin esimerkiksi, että Ankaran pöytäkirjaa ei toteuteta oikealla tavalla tai sitten Kyproksen puheenjohtajuus, eihän tämä käy. No niin, haluaisin keskittyä kolmeen edustajaomenin mietinnön kohtaan, jotka ovat mielestäni erittäin tärkeitä. Esimerkiksi tämä kohta G, jossa sanotaan, että Turkki on yksi niistä maista, joka osallistuu voimakkaasti kansalliseen kauppaan. Sillä on tärkeä suhde Euroopan unioniin ja että se on tärkeä kauppakumppani, se on otettava huomioon. Herra Lamstofkin siitä puhui. Toiseksi Turkin merkitys energia-alalla ja näille kaikille raaka-aineille, jotka tulevat Kaukasiasta. Edustaja Obielskin tästä puhui. Tässä on kyse myös arabikeväästä, Afrikan sarvista, lähi idästä, kaikista näistä maantieteellisistä alueista. On tärkeää korostaa sitä, että poliittinen vuoropuhelu Turkin kanssa on ratifioitava, jotta voidaan todella saada aikaan edistystä näillä aloilla. Sitten kolmanneksi eräs asia, jota ei mainittu tässä teidän mietinnössä, nimittäin se, mikä tilanne on julkisuudessa, voidaanko puhua umpikudasta, en tiedä, mutta jotenkin ei oikein päästä eteenpäin. Tämä sanotaan ihan selvästi, että julkisuudessa Turkissa. Euroopan integraatioprosessia käsitellään aina vain vähemmän. Ja tämä asia pitäisi ottaa mukaan vielä tähän päätöslausumaluonnokseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustajat, hän on kaksi minuuttia. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Omen ja Ryhmäni puolesta Turkki on tärkeä taloudellinen ja poliittinen valta itäisellä välimerellä, mutta se, että se siirtyy perinteisestä nato euroatlantista lähestymistavasta nyt ja kääntyy Iranin suuntaan, kuten nyt näimme, kun se tuki Irania, kun EU yritti ottaa käyttöön sanktiot, niin myöskin äh, Turkin vihamielisyys demokraattista Israelia kohtaan, joka näkyy siinä, että se yritti murtaa ähm, Israelin ähm, merisaaron äh, myöskin se vihamielisyys, äh, öljy ja kaasu mm, porauksille, mikä on Kyproksen oikeusmerialueillaan. Sitten Famagusta, palauttaminen Nikosialle ja lisäksi vihamielisyys Kyproksen puheenjohtajuuskaudelle ja täysin absurdia on se, että se ei tunnusta Kyprosta. Myöskin olen Armenian ystävä ja olen pahoillani tästä Turkin saarrosta. Se on todella ainutlaatuinen saarto maata kohtaan, joka on solidaarisuutta kolmatta maata kohtaan. Ja tämä rajasulku pientä maata kohtaan aiheuttaa suuria ongelmia armenialaisia, enkä ymmärrä 31 äh, artiklan äh, sanamuoto, jossa vaikuttaa siltä, että äh, Armenialla on yhtälainen syy tähän, mutta tämä on yksipuolinen toiminta Turkilta ja ainoastaan Turki voi poitaa tämän saaron. Lisäksi Lontossa asuvat kurdit ovat kääntyneet puoleeni, niin mitä tulee vakaviin syytteisiin, että on käytetty kemikaalisia asioita PKK taistelijoita vastaan. Turkilla on valitettavasti hyvin huono huono tilanne, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja Mm, perusoikeuksiin ja lisäksi eh, mitä tulee Syyrian kristityt ja kurdin vähemmistöoikeuksiin ja eh, Turkin täytyy tehdä vielä hyvin paljon parantaakseen näitä asioita. Mm, e- Kiitoksia edustaja Tannok ja sitten tänne tuli yksi varjoesittelijä paikalle, joka pyysi puheenvuoroa kaksi minuuttia edustaja Salabrakokselle. Ευχαριστώ πολύ. Ε, προσωπικά είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι... Kiitoksia. Henkilökohtaisesti minä olen niitä henkilöitä, jotka ovat sitä mieltä, että voimme selvitä ilman Turkkiakin. Ja on muuten totta, että Turkki voi elää ilman loppumaailmaa, mutta tämä pitää saada ymmärtämään ymmärretyksi Turkissakin, sillä välillä Turkki käyttäytyy niin, että se ei kunnioita muita maita hirvittävän hyvin. Ja olen sitä mieltä, että tässä mietintöluonnos, joka meillä on esitetty, on erittäin tasapainoinen, aivan oikea sävyltään. Ja olen sitä mieltä, että Turkilla on tiettyjä mielipiteitä, jotka ovat vähän niin kuin päähän pinttymiä esimerkiksi mitä tulee siihen, että Kyprosta ei voida tunnustaa valtiona. Nämä tällaiset käytöstavat ovat hiukan epäkypsiä, erityisesti kun ajatellaan, että Kypros on pian puheenjohtaja maana, Näin ei voi käyttäytyä. Maahanmuuttokysymys on erittäin hyvin tullut käsitellyksi tässä tekstissä. Puhutaan hyvistä naapuruussuhteista Kreikan kanssa. Niitä pitää vahvistaa. Haluaisin muistuttaa teille, että herra Gilmas, entinen Turkin pääministeri, teki lausunnon muutaman päivä sitten, jossa hän viittasi salaisen palvelun rooliin Turkissa, heidän toimintansa Kreikassa. Tämä toiminta aiheutti sarjan tulipaloja. rouva Zillerin hallituksen aikana. En halua nyt puhua tästä enemmän kaikista näistä asioista. On puhuttu mietinnössä, ne on erittäin hyvin tuotu esiin ja uskon, että tämä pitäisi saada meidät esittämään kysymyksiä. Ja Turkinkin pitäisi pohtia asioita, jos se haluaa olla todellinen toimija kansainvälisellä kentillä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mavro Nikolas, puolitoista minuuttia. Θα ήθελα από τη δική μου πλευρά να δηλώσω ότι το κείμενο... Omalta osaltani haluaisin sanoa, että teksti, joka meille on esitetty, on hyvin laadittu, hyvin tasapainoinen. Se on parempi kuin viimevuotinen mietintö. Haluaisin Kyproksen asiasta puhua. Uskon, että Turkki voisi vaikuttaa Kyproksen ongelman ratkeamiseen aivan ensinnäkin Flamagustan osalta, kuten mietinnössä mainitaan. Turkin pitäisi myöskin päättää saaren pohjoisosien nykyinen miehitys herra Svobodan ehdotus menee tähän suuntaan. Se on täysistunnossa hyväksytty. Mielestäni on siis tärkeää, että tuomme esiin tämän miehitysongelman, joka on erittäin tärkeä, kun pyritään ratkaisemaan Kyproksen nykyinen tilanne, sillä tämä tilannehän on yhä jatkuva ja väestötilanne on täysin mullistunut Kyproksen pohjoisosissa ja tämä tilanne tulee olemaan hyvin vaikea ratkaista. Toinen ongelma on näiden miehitysjoukkojen pois vetäminen. Se on täysin välttämätöntä ja ehdottoman tärkeää ja se pitäisi saada toteutettua mahdollisimman nopeasti heti, jos mahdollista. Ja tämä immediately-termi on otettu pois termi välittömästi englanniksi tässä tekstistä. Mitä tulee sitten uhkiin Turkin ja Kyproksen välillä viime kesänä, valitettavasti kaikki nämä asiat on jätetty tekstistä pois. Kiitoksia. Peterle, un minut. Kiitoksia edustaja Mavro ja sitten edustaja Peterle puolitoista minuuttia. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Vesel sem, da je... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että kollegamme Oman Röyten on laatinut tai on kriittinen, mutta samalla myönteinen omassa lausunnossaan tai mietinnössään. On hienoa, että hän muistaa, että Turkki ja EU ovat keskinäisesti riippuvaisia toisistaan. Mehän jatkuvasti puhumme, että kyse on myöskin poliittisen keskustelun laadusta EUn ja Turkin välillä. Pidän hyvänä sitä, että komissio toimii tässä myönteisessä hengessä. Kaikissa asioissa ei ole edistystä saatu aikaan. On esteitä, jotka haittaavat liittymisprosessia. Olin iloinen siitä, että mietinnön laatia on mainit niin monia seikkoja ja todennut, miten tärkeä on esimerkiksi perustuslaillinen uudistus. On tärkeää Turkin kannalta, että tämä prosessi pysyy avoinna. Se pysyy liikkeellä. Ja tämä on myöskin tärkeä asia, kun pyritään ratkaisemaan kurdikysymys. Nämä perustuslailliset muutokset tulevat luomaan aivan uuden kontekstin kehitykselle. Totesin vielä, että on erittäin tärkeää, että Turkki tarkastelee kurdialuetta ja sen kehitystä ja kiinnittäisin riittävästi huomiota. Tietysti monissa muissakin suhteissa on tapahtunut positiivista kehitystä, mutta hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä esimerkiksi oikeuslaitoksen uudistamiseksi. Tilanne on huono, koska tutkintavankeudessa joutui pitkään jo odottamaan, että ylipäänsä oikeudenkäynti saadaan liikkeelle. Ja lisäksi pitää olla aina selvillä, miksi ihminen on pidätetty tai miksi hän on tutkintavankeudessa aina. Mitään syytä ei edes ilmoiteta ihmisille. Viisumi, helpotukset olisivat tarpeen myöskin, mutta tietysti tietyt ehdot täytyy toteuttaa. okay, umme minuutin e mezzo per favore. Kiitoksia edustaja Peterille, edustaja Schaake puolitoista minuuttia. Thank you. Um, I'll be brief. I want to thank... Kiitoksia vain lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijä erittäin hyvästä pohjatyöstä ja siitä, että hän painottaa suhteiden merkitystä kummankin osapuolen kannalta. Tämä on erittäin asianmukaista. Mutta hyvien ystävien täytyy voida puhua avoimesti toisilleen. Meillä on merkittäviä ongelmia Turkin suhteen, jotka liittyvät perusoikeuksiin ja vapauksiin, ilmaisun vapauteen ja myöskin internetin käytön rajoittaminen on merkittävä ongelma. Esittelijä mainitsi jotakin kriittisiä huolia, jotka liittyvät joihinkin näytösoikeuden käynteihin meidän täytyy myöskin kritisoida sitä tapaa, tai toimisessa sellaisella tavalla, kritiikkimme ei johda tavoitteiden vastaisiin tuloksiin. Tässä on kolme ristiriitaisuutta mietinnössä. Yhtäältä mainitaan moninaisuuden diversiteetin puute poliittisten puolueiden tasolla, koska 10 prosentin kynnys estää poliittisten puolueiden edistymistä vaalissa, mutta toisaalta viitataan pluralismiin vaaliprosessin yhteydessä ja kehutaan sitä. Toinen ristiriitaisuus on yhteistyö terrorismin vastaisessa taistelussa ja samalla otetaan huomioon se, että terrorismin vastaista lainsäädäntöä käytetään väärin hyväksi. Ja kolmessa ristiriitaisuus on, että yhtäältä ollaan huolissaan perusoikeuksista ja vapauksista Turkissa ja toisaalta painetaan mahdollista roolia, joka Turkilla voi olla, kun se toimii esimerkkinä koko alueelle demokraattisena valtiona, joten on tärkeää tasapainottaa sanat paremmin ja tehdä niistä ehdollisempia ja painottaa perusperiaatteita, demokraattisia arvoja, oikeusvaltion periaatetta, oikeudenmukaisia tuomioistuinkäsittelyitä ja vallan kolmijakoa, koska nämä kaikki takavat perusoikeudet vapaudet, joista me niin kovasti pidämme kiinni ja joita kovasti pidämme arvossa. Ja näiden suhteen olemme tehneet yhteistyötä Turkin kanssa. Kiitoksia edustaja Shake, edustaja Jannaku, puolitoista minuuttia. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Όουμεν για την έκθεση. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Omen mietinnöstänne. Koska tässä todellakin sormella tökkäistään haavaan hyvin objektiivisella tavalla. Minä haluaisin seuraavan asian sanoa omalta osaltani, jos haluamme, että Turkki edistyy sisäisissä uudistuksissaan, perustuslakiuudistuksissa, tehdä useita sisäisiä uusia lakeja, niin jos siellä tapahtuukin edistystä, niin ulkosuhteissa tilanne vain huonontuu. Siellä ei ole minkäänlaista edistystä tapahtunut. Tämä käyttäytyminen Israelia kohtaan, reaktio, mitä tulee Armenian kansan murhaan, jonka YKkin on tunnustanut, niin kaikessa tässä asiassa, näissä asioissa huomaamme, että en, en ymmärrä. Monet, muut maat ovat tunnustaneet, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Miksi Urkki ei voi sitä tehdä? Näin on tapahtunut aikaisemmin. Se on edeltävien sukupolvien eh, tekemää. Miksi sitä ei nyt voitaisi tunnustaa? Joten tulee ulkosuhteisiin, täytyy käyttää rauhanomaisia aseita suhteissa. Ja sitten tämä jatkuva uhkailu Kreikkaa kohtaan Se voisi vetää yhteen yhteen lauseeseen. Turkki haluaa Euroopan unionin jäseneksi ilman, että se tunnustaa siellä jo olevassa olevia jäsenvaltioita. Eli se uhkailee toista jäsenvaltiota. Eihän tätä voi mitenkään hyväksyä. Seuraavasta tulee vaikea puheenjohtajuus meidän täytyy selvittää kaikki nämä kysymykset. Joko Turkki haluaa liittyä ja pitää kiinni normeista, tai sitten se täytyy pysyä ulkopuolella. Edustaja Koppa, puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en ole samaa mieltä Roy Janokon kanssa. Minä sanoisin, että ulkopolitiikankin alalla Turkki ei ole tehnyt sitä, mitä sen olisi pitänyt tehdä. Ajattelen sitä, että Turkin pitää päättää, mikä sen suunta on. Jos se on yhä kiinnostunut Euroopan unionin jäsenyydestä, sen täytyy ryhtyä malliksi arabimaailmalle. Ja vaikuttaa nyt siltä, ettei se ole hyvällä tiellä tämän suhteen. Herra Kerislabun vastaiset toimet ja se tosiasia, että yli sata journalistia on vangittu tällä hetkellä. En pystynyt kaikkia asioita tuomaan esiin, mutta on selvää, että Erdoganin hallituksella on hyvin ristiriitainen asenne, vaikka sitä on Euroopan unioni tukenut enemmän kuin mitään muuta hallitusta ennen. Ja kun tarkastellaan näitä hallinnollisia uudistuksia, joita on onniteltu eri lakia liittyen vähemmistöjen omaisuuden palautukseen. Mitään ei ole kuitenkaan tehty vielä näiden asioiden toimeenpanamiseksi. Hallitus ei ole vielä toimeenpannut tätä hyvin tärkeää uudistusta. Madame Reuterin mietintö on erittäin hyvä keskustelun pohja. Kuitenkin kaikki nämä kysymykset jotka pitää Turkille ja herra Erdoganille esittää, ovat yhä avoimia. Kiitoksia edustaja Koppa. Edustaja Duff, puolitoista minuuttia. President, I think... Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että nyt on ensimmäinen vuosi, kun ei selkeästi ole annettu tukea liittymisprosessille. Sen sijaan on todettu, että me arvostamme komission myönteistä agendaa. Nähdäkseni tämä on se linja, jota nyt olemme omaksumassa. Meidän täytyy rankemmin kritisoida komission agendaa ja esittää kysymys, onko se vakavasti otettava vaihtoehto liittymiselle? Believe that it contains. Uskommeko me, että se pitää sisällään kaikki tarvittavat ainesosat, jotta se olisi toimintakykyinen ja loisi toimivat puitekehykset, joiden sisällä voidaan parantaa Euroopan unionin ja Turkin välisiä suhteita. Oman näkemykseni on, että se voi olla sellainen, mutta sitä täytyy parantaa. Ja ainakin täytyy ottaa mukaan vahvempi turvallisuus- ja puolustuspoliittinen ulottuvuus. Kiitos. Grazie, onorevole Duff. Kiitoksia, edustaja Duff. Nyt minun pitäisi antaa puheenvuoro edustaja Kassuliidekselle, joka ei ole paikalla, joten annankin puheenvuoron edustaja Maurolle puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin käyttää tämän puolitoista minuuttiseni eh, esittääkseni kysymyksiä, jotka voivat eh, toimia kannustimina keskustelussa perustuen tähän edustaja Roman, Omen Räyttenin mietintö, jota pidän erittäin hyvänä. En nyt esitä näitä kysymyksiä niinkään Turkille, vaan enemmänkin meille ja sitä, miten me eh, tarkastelemme eh, tilannetta, miten me olemme aina eh, hyvin huolessamme Turkin edistyksestä, mutta me emme vastaa kysymykseen, mitä me oikeastaan haluamme Turkilta. Ensinnäkin kaikki niin kutsuttu muslimiveljen äh, liesjen edustajat, jotka ähm, voittivat, äh, sanoivat äh, arabivallankumouksen jälkeen, sanovat, että he hakevat innoituksensa Erdoganin puolueesta. Erdoganin puolue kuuluu EPP-ryhmään, minun puolueryhmään, niin tästä äh, seurauksena on se, että voitaisiin olettaa, että äh, onko EPP-ryhmä nyt voittanut vaalit kaikissa näissä arabivallankumouksen maissa. Ja tästä nousee kysymys, miten me arvioimme tilannetta nyt, kun tässä on kuitenkin todella suuri sisäinen ristiriita. Ja nyt kun arvioimme Turkin edistystä, niin emme voi ö, olla huomioimatta sitä, että Turkki on kehittämässä vaihtoehtoista geopoliittista ja geostrategista poliittista linjaa verrattuna ö, verrattuna Eurooppaan. Tämä on ikään kuin neo-ottomaaninen poliittinen linja, eikä se ole yhteisymmärryksessä meidän moninkeskisen linjamme kanssa. Jos me emme ymmärrä tätä, niin tässä pilailemme turkkilaisten kustannuksella, koska emme voi kuvitella, että voimme että otamme Turkin jäseneksi, jos emme selvitä, mitä Kyproksella tapahtuu. Kiitoksia edustaja Mauro ja sitten edustaja Howitt, puolitoista minuuttia. Minä en ole nyt varjoesittelijänä tänä vuonna. Toivon, että kollegani onnistuvat ja minä tulen seuraamaan työtä hyvin, hyvin tiukasti. Kuten herra Duff sanoi, me voisimme eh, keskittyä paremmin näihin positiivisiin asioihin. Kyseessä on hyvin tärkeä mietintö tänä vuonna ja sitä pitäisi arvioida enemmän, eh, kun on ajateltu, että meillä on kompromissi, eh, mitä näihin asioihin tulee. Tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoista ja tervehdin sitä ilolla. Kappale 33 on erittäin hyvä, mutta pitäisi sanoa enemmän asioista, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Jaan hyvin vahvasti tässä mielipiteen oikeuslaitoksen uudistamisen tärkeydestä. Olen itse tarkkaillut tätä asiaa ja esimerkiksi meitä ei päästetty oikeussaliin tapahtumia tarkastamaan, joten tämä on hyvin, hyvin tärkeä asia. Kappaleessa kuusi on erittäin hyvin korostettu uutta perustuslakiuudistusta meidän pitää nähdä tässä kuitenkin tuloksia. Enemmän voitaisiin sanoa positiivisesta rakentavasta roolista, jolla, joka Turkilla on ollut arabikevään ja Syyrian tapahtumien suhteen. Ja tässä liityn kollegani mielipiteeseen, mitä tulee Kilsterodlin kohteluun CHP-puolueesta. Me emme kommentoi näitä asioita, mutta se, että oikeusto, oppositiopuolueen Johtaja on uhkailtu tällä lailla. Mielestäni tämä on vakava asia ja potentiaalisesti hyvin paha kehitys. Honorevole Howitt, la parola... Kiitoksia edustaja Howitt ja sitten edustaja Van Baalen puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minusta olisi parempi, että Turkkiin suhtaudutaan asiallisesti – niin kuin äh, kollegani Lamstorv on ehdottanut tänne bisnekseen, siihen perustuen lähestymistapa olisi tarpeen. Me nyt keskellä liittymisprosessia. Kööpenhaminan kriteerit ovat tässä relevantteja. Tietysti me tarvitsemme hyvät suhteet Turkkiin ja Turkki tarvitsee hyvät suhteet EU-hun. Mitä tulee yhteistyöhön, se on eri asia kuin liittyminen. Uskonto ei minun nähdäkseni ole merkittävä seikka. Turkit ovat enemmäksi, turkkilaiset ovat enemmäkseen muslimeja. Ei tämä ole hyvä eikä huono asia. Pelkästään ilmaisun vapaus ja vapaus ovat tärkeitä. Mikä tarkastellaan ulkopolitiikkaa, ja kun puhutaan tosiasiasta, voimme todeta, että Turkin ulkopolitiikka, varsinkin Israelin, Israelin ja Iranin suhteen, ovat vastoin Euroopan unionin politiikkaa. Mikä tarkastellaan puolestaan edistystä kun pyritään ratkaisemaan Kyproksen tilanne. Mitään edistys teille saatu aikaan, ei myöskään Ankaran pöytäkirjan osalta. Nämä ovat tosiasioita. Mikä puhutaan Kyproksen puheenjohtajakaudesta, Turkilla ei ole vaihtoehtoja. Joko Turkki toimii yhteistyössä EUn jäsenpuheenjohtajan maan kanssa, tai ei. Ei Turkki voi muuta tehdä kuin ottaa tai jättää. Ilmeisesti mitä läpimurtoa ei saada aikaan, mutta meidän täytyy perustaa lähestymistapaamme tulevina kuukausina tosiasioihin, toimia bisnesmäisesti. Kiitoksia edustaja Van Baalen. Edustaja Kummat saa 6,5 minuuttia. Minäkin haluaisin kiittää rouva esittelijää hänen erittäin hyvästä työstään työstä, jota hän on toteuttanut jälleen kerran tänä vuonna tässä mietinnössä liittyen Turkkiin. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että Madame Roiten on tässä mietinnössä jatkanut sitä työtä, mitä edellisessä mietinnössä oli alleviivattu, eli sitä, että Turkin on erittäin tärkeää ratifioida merioikeussopimus, joka on hyvin tärkeä osa yhteisön Akita. Haluaisin tehdä toisen huomion. Turkissa on hyvin paljon pakolaisväestöä, sillä sen maantieteellinen asema on strateginen, mutta tämä ei ole jotakin, mitä pitäisi nähdä uhkana. Siihen liittyy ongelmia, joita täytyy vain ratkaista Turkki on poistanut viisumivaatimuksen Irakilta ja Syyrialta ja tämä on luonut hyvin tärkeitä ongelmia, sillä kansalaiset näissä naapurimaissa saapuvat Turkkiin täysin laillisesti ja he saattaisivat mahdollisesti muuttua laittomiksi maahantulijoiksi tullessaan Euroopan unionin alueelle ja tämä on hyvin tärkeä asia, joka täytyy ottaa huomioon. Täytyy ottaa huomioon myöskin se, että Turkki saa vuosina 2011-2013 yli 500 miljoonaa euroa Euroopan unionin tuki rahoja. Tämä on erittäin tärkeä suuri summa, joka pitäisi rajojen, Euroopan unionin rajojen turvaamiseksi käyttää. Sitten mitä tulee vähemmistöihin, lainsäädäntöön vähemmistöjen suhteen. Tämä oli hyvin positiivinen aloite, joka on tehty, mutta tämä on jotakin, mitä kreikkalaiselle vähemmistölle on luvattu jo vuosistoja sitten. Mezzo, per favore. Kiitoksia sitten edustaja Gomez puolitoista minuuttia. Comprehend. Kiitän Ria Omen rauten ja tasapainoisesta rakentavasta mietinnöstä. Minä tuen sitä, että aloitetaan lukkuu joka koskee, 23, joka koskee oikeuslaitosta. Tämä voi todella saada aikaan demokraattisia uudistuksia, Kööpenhaminan kriteerien saavuttamista ja se käsittelee kysymyksiä kuten kurdikysymys ja monet muut, tietenkin myöskin ulkosuhteet, Kypros ja koko tämä demokraattinen rooli, jota me toivomme Turkille suhteessa arabimaailmaan. Se, mitä tästä mietinnöstä mielestäni puuttuu, on viittaus terrorismin vastaiseen lakiin ja siihen, miten se todella haittaa lehdistön vapautta. Täällä on puhuttu toimittajien pidätyksistä ja vangitsemisesta. Suhteet oppositioon. Täällä on viitattu CRHPn johtajan pidättämiseen. Ja sitten Turkin rooli näissä äh, laitomissa pidätyksissä. Me eilen äh, muistelimme Guantanamon äh, perustamisen 10-vuotispäivää ja Turkilla oli tässä erittäin merkittävä rooli. Ja lisäksi pitäisi poistaa pakollinen uskonnollinen opetus kouluista. Se ei sovi yhteen Kööpenhaminan kriteerien kanssa ja olla tarkempi naisten roolin suhteen politiikassa ja työpaikoilla. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Gomes ja sitten edustaja Weigel puolitoista minuuttia. Presidente, rad bi dao priznanje eh, poročevalki, ki Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, ilmaista, miten paljon arvostan esittelijää, koska hän on vuosikausia käsitellyt tätä monimutkaista ongelmavyyhteä. Kyse nyt monimutkaisesta kumppanimaasta. Meidän täytyy osoittaa Turkille mahdollisesti vihreää valoa, antaa se toiveita siitä, että se voi joskus liittyä Euroopan unioniin, mikäli se toteuttaa kriteerit. Meidän täytyy antaa tunnustusta aikaansaadulle uudistuksille ja edistysaskeleille. Uskon, että 23 neuvottelukappaleen avaaminen olisi tärkeää. Ehkä voitaisiin avata jotakin muitakin neuvottelukappaleita. Turkki ei saa olla sisäpoliittinen keppihevonen tai lyömäase maiden sisäpolitiikassa. Turkki on tärkeä alueellinen toimija meidän kannaltamme. Tietystikin on jotakin sisäisiä intressejä Turkissa, jotka eivät aivan ole yhteensopivia Euroopan unionin intressin kanssa. Meidän täytyy ottaa huomioon ne ongelmat, joita tuolla alueella vallitsee. Niitä täytyy ymmärtää paremmin, ja koska kyse on myöskin meidän edustamme loppujen lopuksi. Lopuksi toteaisin, että haluaisin yhtyä kaikkiin niihin kollegoihin, jotka ovat täällä todenneet, että varsinkin lehtimiesten mielivaltaiset pidätykset Turkissa pitäisi tuomita. Turkin täytyy osoittaa myöskin hyvää tahtoa Kyproksen suhteen ja lopettaa saaren miehitys ja perä, vetää joukkonsa sieltä pois. Sven. Kiitoksia edustaja Vaikel. Edustaja Svensson puolitoista minuuttia. Tack så mycket herr ordförande och tack så mycket fru Oyman Reuter. I sin framstegsrapport för 2011 så skrev kommissionen att Turkiet spelar en nyckelroll för EUs säkerhet och välstånd. Kiitoksia. Viime vuoden edistyskertomuksesta ilmenee, että Turkki on erittäin tärkeässä avainasemassa jopa ulkopoliittisesti katsottuna. Tämä on hyvin paljon sanottu. Tarkoittaako tämä sitä, että me yhtäkkiä voimme sulkea ovemme Turkilta. Voin esittää kysymyksiä, missä määrin Turkki on riippuvainen EUsta ja missä määrin EU on riippuvainen Turkista. Ja mille tielle sitten halutaan mennä? Emme saa jättää Turkkia ajelehtimaan. Toteasin, että EUn täytyisi tukea varsinkin nuoria turkkilaisia, koska muuten tilanne saattaa olla huolestuttava. Nuoret, nuorten tilanne on erittäin hankala Turkissa. Ruotsissa monet ihmiset ovat minun kanssani yhtä mieltä siitä, että meidän ei pitäisi ajatella vain ja ainoastaan ehtoja, joita asetamme Turkille liittymisen mahdollistamiseksi, vaan meidän täytyy myöskin jatkuvasti toistaa samaa viestiä päätöslauselmissamme joka vuosi. Meidän täytyy lähestyä Turkkia psykologisesti oikealla tavalla ja tahdikkaasti ja katsoa, miten voitaisiin myönteisemmin suhtautua Turkkiin. Kiitoksia edustaja Svensson ja edustaja De Kaiser, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Je pense que... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että äh, herra Svensson, herra Moro tässä käsittelevät ongelmia, jotka ovat perustavanlaatuisia nykyisin suhteessa Turkin kanssa. Ne muuttuvat ja me näemme tämän ajan myötä. Tässä herra Moro alleviivasi Turkin erittäin tärkeää roolia nykyisin arabi kevään jälkeisissä tapahtumissa. En sano, että se nämä tapahtumat aloitti, mutta Turkilla on erittäin tärkeä rooli joka tapauksessa kun ajatellaan nykyistä Egyptin heikkoa tilannetta, ja Turkki täyttää tämän roolin erittäin hyvin. Haluaisin muistuttaa, että neljä aseita kuljettavaa rekka-autoa, jotka vieivät aseita Irakista Syyriaan, saatiin kiinni. Tämä on hyvin tärkeä demokraattinen työ ja toisaalta tämä on totta, kuten herra Svensson sanoi, me olemme riippuvaisia. Kyseessä on maantieteellinen käytävä alue koko Euroopalle. He ovat tärkeässä roolissa erotuomareina Euroopan ja arabimaailman välillä, joten meidän täytyy todellakin tunnustaa tämä rooli ja tässä ähm, Omenroitonin mietinnössä näin tapahtuu hän tunnustaa tämän geopoliittisen roolin ja tämä on erittäin oikeudenmukaista. Ja muuten tämä asia täytyy toistaa. Me emme voi olla reiluja Turkkien suhteen, sillä todellakin erotuomarina meidän täytyy tässä laittaa rajat asioille. Herra puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että Omenroitonin mietinnössä pitäisi ehkä olla vielä selkeämpiä ja kriittisempiä äh, kuin olemme olleet. Tätä on jo toistettu, mutta haluaisin lisätä, että meidän pitäisi tehdä ammattiliikeaktivistien vainoa vastaan jonkinlainen tarkistus. Ja mielestäni tämä 18. tammikuuta on erittäin lyhyt. Takaraja tarkistukselle sitä pitäisi uudelleen harkita. Si, si. lo prevediamo per il 24 gennaio. Niin, suunnitteilla tämä on 24. päivä tammikuuta kello 18. Edustaja Watson puolitoista minuuttia. Thank you, uh, President. President, Turkey's waited... Kiitos puheenjohtaja. Turkki on odottanut 42 vuotta neuvotteluiden aloittamista ja neuvottelujen aloittamisesta on kulunut kuusi vuotta. Joten miltei 60 vuotta sitten Turkki ilmoitti, että se haluaisi jäseneksi, että ei vieläkään ole jäsen, joten ei ole mikään ihme, että se on ajautunut hieman eri suunnalle sitten tästä vuoksi. Mietintö on sinänsä hyvä, koska siinä tunnustetaan se valtava edistys, jota Turkista on saatu saatu aikaan. Turkki on tullut lähemmäksi EU, tai pidän erittäin hyvänä tätä mietintöä. Voimme Turkia kritisoida hyvinkin voimakkaasti. Vaalilaki täytyy hoitaa kuntoon, median vapaus, ICCn peruskirjan allekirjoittaminen ja niin poispäin. Nämä ovat puutteita vielä. Mutta mikäli kaikki tot- ehdot toteutetaan, Turkki voi liittyä ja taloudellisesti ja katsottuna ja muutoinkin. Meidän täytyy kannat pyrkiä siihen, että Turkki voi liittyä. Meidän täytyy tukea Turkin liittymyissä pyrkimyksiä. Yhtä seikkaa kritisoida. Turkki pitäisi nähdä energian saannin kannalta ei pelkästään läpikulkumaana, vaan pitäisi myöskin mahdollistaa se, että Turkissa voidaan kehittää uusiutuvaa energiaa, koska tämäkin voisi olla suureksi hyödyksi meillekin. Kohdassa 27 esittelijä ilmaisee asian hyvin kauniisti. Hän puhuu rauhanomaisten suhteiden tyynen mielialan valitsemisesta suhteissamme, mutta kun puhutaan Armenian kansanmurhasta, tämä ei millään tavalla edesauta suhteitamme. Kollegat ovat kritisoineet sitä tukea, jota annetaan Turkille ja rahan määrän suuruutta. Ehkä me pitäisi rajoittaa tätä rahaa, koska 50 prosenttia raha menee Turkkiin 50 prosenttia suhteessa siihen, mitä sitä annetaan kreikkalaisille päätä kohti laskettuna. On e Kiitoksia edustaja Watson ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Boskuur. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut sydämellisesti Rialle tästä jälleen hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Kun me kävimme Turkissa, ulkoasianvaliokunnan valtuuskunnan matkalla yksi asia kävi selväksi, nimittäin, että melkein kaikki sanoivat, että terrorismin torjuntalakia väärinkäytetään mielipiteen vapauden rajoittamiseksi. Ja hallituspuolue tunnustaa tämän itsekin, että jotain on tehtävä. Ja on erittäin tärkeää, että osoitamme tämän aivan selvästi tässä mietinnössä, että tätä lakia ei saa väärinkäyttää demokratian rajoittamiseksi ja mielipiteen vapauden purkamiseksi. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, se tässä mietinnössä sanotaankin, että me niin nopeasti kuin mahdollista avaamme neuvottelut luvusta 23 oikeuslaitoksen uudistus. En tiedä, Riia, mikä on sinun näkemyksesi oppositiosta ja lehdistölaista. Minusta minulla on se vaikutelma, että oppositiolta tukitaan suu ja näin ei saa olla. Ehkä uusi perustuslaki tuo parannusta asiaa, mutta siinä voi mennä vielä kauan. Ja vielä haluaisin sanoa sen, että Turkki on sanonut, että ensi viikolla se aikoo esittää parlamentissa lakia, jolla lyhennetään tutkintavankeutta. Se on tärkeää ja sen huomasimme myös, kun olimme siellä paikalla. Kiitoksia, sydämelliset kiitokset edustaja Boskurtti ja sitten edustaja Nikolai puolitoista minuuttia. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Tämä mietintö on selkeästi mietintö, joka ei etene, asia ei etene. Ja tämä on haaste meille kaikille, sillä kyseessä on kysymys, joka ö, ähm, heijastelee halua laajentua. Onko halua laajentumiselle? Haluaisin korostaa, minkälainen arkitodellisuus on Turkissa. On totta, että on olemassa riippuvaisuus Turkin ja Euroopan unionin välillä. Tämä kaksipuolinen riippuvaisuus perustuu suorituskyvylle enemmänkin kuin tietynlaiselle yhteistyölle maiden välillä. Turkki on harjoittanut omaa malliaan. Tämä malli vaikuttaa arabikevään maihin, uskoisin näin meidän ei pitäisi tässä toimintamallia muuttaa, mitä tulee lähestymistapaan Turkin suhteen. Turkkia pitää pitää valtiona, eikä aina ajatella vain sen suhteita Euroopan unionin jäsenmaihin. Ja haluaisin tässä ottaa mukaan myöskin turvallisuuskysymyksen. Toivoisin, että mietinnössä keskityttäisiin tähän turvallisuus- kysymykseen, sillä Turkki voisi olla hyvin tärkeä kumppani erityisesti tällaisessa poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissa. Parola alla Kiitoksia edustaja Nikolai ja sitten Gasse äh, Grange komission laajentumispääosastolta. Kaksi minuuttia pyytäisin. Thank you very much. I'll try to be, to keep... Kiitoksia. Voin pitäytyä tähän kahden minuutin puheenjohtajan. Ensinnäkin totean sen, että parlamentin päätösosama esitys, joka koskee vuoden 2011 erityiskertomusta, on erittäin myönteinen. Siinä painetaan, painetaan tärkeimpiä seikkoja ja tehdään ehdotuksia. Komissio voi tukea tätä tekstiä. Ja nyt voin reagoida joihinkin huomioihin, joita on täällä sanottu ja mitä tulee mietintöön. Ensinnäkin myönteinen arvio Turkin edistyksestä. Me tulemme pitämään Euroopan parlamentin jatkuvasti ajan tasalla – aikaansaadusta edistyksestä. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että myönteinen agenda Turkin osalta täydentää liittymisprosessia, ei korvaa sitä. Tällainen huomautus täällä esitettiin, joten tähän oikaisu. Tämä myönteinen agenda tarkoittaa sitä, että komissio tekee yhteistyötä Turkin hallituksen kanssa luodakseen puitekeyksen, jonka puitteissa voidaan puuttua perusoikeusloukkauksiin ja oikeuslaitoksen piirissä liittyihin, liittyviin ongelmiin neuvottelukappaleeseen 23 ja 24. Näiden lisäksi haluaisin todeta, että neuvosto oli se, joka hyväksyy lopullisesti kertomuksen ja sitten komissio aloittaa keskustelut, neuvottelut. Tässä suhteessa pidämme hyvänä sitä, että tätä vaaditte kohdan 23 neuvotteluiden uudelleen avaamista, koska tämä saattaisi tuoda myönteistä kehitystä. Kurdikysymyksestä toteaisin, että me tietystikin tuemme Turkkia taistelussa terrorismia vastaan, mutta tämä taistelu täytyy käydä siten, että täysin kunnioitetaan perusoikeuksia. Meidän täytyy varmistaa se, että uusi perustuslaki luo pohjan, jonka avulla voidaan ratkaista kurdiongelmaa ja taist- voidaan taistella terrorismia vastaan, mutta samalla voidaan taata perusoikeudet. Komission kertomuksessa kohdassa 11 viitataan voimakkaasti ilmaisunvapauteen ja lehdistön vapauteen. Tähän on kiinnitetty hyvin paljon huomiota, koska kyse on eurooppalaisista arvoista ja eurooppalaisesta yhteiskunnasta. Lopuksi toteaisin, että Euroopan komissio ja parlamentti eivät saa nyt jättää, siirtää huomiotaan, jättää huomiota rikoslain uudistusta ja muita uudistuksia, joita Turkissa tarvitaan. Meidän täytyy pitää tarkalleen silmällä edistymistä Turkin puolella. Haluaisin kiittää lämpimästi Rova Omen Räyttäniä tästä erinomaisesta mietinnöstä vielä. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro esittelijälle. Pyytäisin, että pidätte kiinni viiden minuutin puheenajasta. Teillä on puheenvuoro. Niin, puheenjohtaja. Ei se nyt niin helppoa ole. Sitten minä en voi vastata kaikkiin kommentteihin mutta aloitanpa nyt. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita, jotka ottivat kantaa mietintööni siinä ensimmäinen asia. Meillähän on tällainen peruskysymys, joka esitetään kollega Duff, Mauro, Graham Watson, Sala Franca, Obiols, he esittivät saman kysymyksen eri sanoin. Komissiolla on myönteinen agenda ja sitä käsittelen ja sitä täällä myös kiiteltiin, mutta mitä se tarkoittaa? Kollega Salafranca sanoo, että ilmapiiri Turkissa itsessään, ja siinä hän on oikeassa. Ilmapiiri on sellainen, ettei oikein enää edes uskota Eurooppaan. Myönteinen agenda tarkoittaa sitä, että tämä ei saa olla mikään korvaus kumppanuudelle. Tämä on se ajatus, joka tässä on taustalla. Minä olen ihan yksinkertainen, hyvä puheenjohtaja. Minä sanon, että me olemme tehneet sopimuksia keskenämme vuonna 2004 Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella. Itse asiassa kollega Van Baal ei ole enää täällä, mutta vuonna 2004 teimme tämän, hyvä puheenjohtaja, 2005. Sitten annettiin neuvottelukertomus. Se on tällainen perusteos, joka määrittelee, mitkä ovat Turkin sitoumukset, eli pääasiassa Kööpenhaminan kriteerit, ja se tarkoittaa uudistuksia. Tämä meillä on pöydällä ja meidän on sitä arvioitava. Ja tähän päivään mennessä en ole kuullut neuvostolta, että kanta olisi muuttunut. Siksi minä lähden siitä, hyvä puheenjohtaja, että tämä myönteinen agenda on nähtävä niin, ja näin senkin mietintöni kirjasin, että ollaan vastavuoroisesti riippuvaisia. Mitä se sitten tarkoittaa? No toisaalta taloudessa, toisaalta terrorismin torjunnassa – me kaikki voimme pitää tätä hienona ja sanoa, että hyvä, sitten meidän täytyy katsoa myös PKK, mutta hyvä puheenjohtaja, toisaalta meillä on PKK-terrorismia, ja se syy, miksi meillä on PKK, perustuu myös osittain eurooppalaisiin maihin. Se perustuu eh, nais- ja ihmiskauppaan, huumekauppaan ja asekauppaan. Ei tämä ole pelkästään turkkilainen ongelma, vaan myös eurooppalainen ongelma. Ja siksi yritin osoittaa, että me kun on kyse terrorismin torjunnasta ja rikosten torjunnasta ja taloudesta, niin näissä asioissa me olemme keskinäisriippuvaisia. Se, mitä, edustaja, mitä Rova Shake sanoi, Aimarit ja Shake ei ole enää paikalla. No, mitä tulee arabikevääseen, olisin nyt melkein jo sanonut, että kevät, mutta jos täällä puhutaan arabikeväästä, niin se liittyy tietenkin myös Turkin demokratiaan. Se ei tarkoita sitä, että Turkin demokratia olisi hyvä. Kyllä siinä on puutteita, mutta kyllä minä pidän katsonkin Turkin demokratia eurooppalaisin silmin. Tässä on kyse maasta, joka on kunnianhimoinen Euroopan suhteen ja siellä tapahtunut kehitys Turkissa ja koko alueella tekevät tarpeelliseksi sen, että teemme hyvää yhteistyötä ulkopoliittisella saralla. Meidän tekisi, te, pitäisi tehdä vielä paljon enemmän yhteistyötä. Ja jos sitten pyydän Turkia toimimaan ihmisoikeuksien tai oikeusvaltion saralla, niin minusta on naurettavaa, että luku 23, joka liittyy liittyy tähän oikeus- ja perusoikeuksien valvontaraporttiin, niin sitä ei ole vielä millään lailla arvioitu. Kyllähän se on kummallista. Mehän haluamme nimenomaan, että Turkki tekisi enemmän tässä äh, tällä alueella. Ja sitten puheenjohtajat uskonnonvapaus, jotkut puhuivat siitä avoimesti. Kohdassa 17 sanotaan oikeastaan kaikki, mitä siihen, äh, siitä pitää sanoa mitä tulee tiedotusvälineisiin ja oikeuslaitoksen parantamiseen ja lainsäädännön parantamiseen, niin minä olen sanonut relevantti lainsäädäntö ja en todellakaan puhunut siitä, josta keskustelin alun perin työntekijöideni kanssa, nimittäin että myös rikoslainsäädäntöä on muutettava ja myös terrorismin torjuntalaki on uusittava. Herra Kilicharodilla on hyvin paljon tekemistä tällä hetkellä. Ja sitten meidän on katsottava, hyvä puheenjohtaja, nostammeko sen tässä esiin vai emme, mutta jos nostamme sen tässä esiin, niin sitten se saattaa jäädä epätäydelliseksi. Ja sitten vielä kreikkalaisille ja kyproslaisille kollegoille. Se, mikä tässä otin mukaan mietintöön, niin se riittää. Miksi se riittää? Koska se on täydellistä. Siinä on kaikki mainittu ei meidän Turkin edistyskertomuksessa täydy aina ottaa esiin samoja asioita, jotka ovat jo olleet edellisessä edistyskertomukseen liittyvässä päätöslauselmassa, vaan minä yritän tässä ottaa esiin naapurussuhteiden ytimen, ja se tarkoittaa sitä, että minä en taas ja taas toista asioita, jotka on jo sanottu. Eli todella pyytäisin kollegoita hiukan pidättäytymään. Lukekaa tämä mietintö vielä hyvin läpi. Jos jotain selvityksiä tarvitaan, niin sitten ottakaa yhteyttä toimistooni. Mielelläni yritän sitten eh, huomioida kommenttinne, mutta älkää nyt yrittäkö sekoittaa tätä minun viestieni, joka on myönteinen ja kriittinen erilaisin lausunnoin. Pyytäisin kollegoja jättämään sen sellaiseksi kuin se nyt on. Jos tarvitsette, haluatte vielä jotain lisäselvityksiä, jos mielestäni jotain ei ole mainittu selkeästi, niin sanokaa se meille muutamat tarkistukset hyötyvät, mutta 400 tarkistuksesta ei ole kenellekään mitään hyötyä. Kiitoksia, hyvä edustaja Omenrauten. Tarkistin jätön määrä. Aika on 24. päivä kello 18. Keskustelu käydään 29. Eh, helmikuuta. Äänestysvaliokunnassa ensimmäinen maaliskuuta ja mahdollisesti Strasbourgin maaliskuun toisessa täysistunnossa eh, käsitellään tämä eh, mietintö. Nyt keskeytämme kokouksemme viideksi minuutiksi ja jatkamme kello 11.20.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 Hello.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 Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere eh, posto. Hyvät kollegat, pyydän, että istutte takaisin paikoillenne. Me jatkamme töitä. Pyrimme kunnioittamaan aikataulua. valko suhteesta vastaava valtuuskunnan kanssa. Ja Maira Moran läsnä ollessa. Hän on vastuussa kumppanuissa tällä alueella. 9 dicembre. Niin, ja käymme mielipiteen vaihtoa siis tänään. Valko-Venäjällä 19. joulukuuta 2010 pidetyistä presidentinvaaleista. Ja nyt annan, toivotan tervetulleeksi Raprosa Cievicin, joka on Valko-Venäjän valtuuskunnan puheenjohtaja ja myöskin toivotan tervetulleeksi Maira Moran, joka on valko edustuston päällikkö, sekä Gunnar Vigand, joka on ulkosuhdehallinnon Venäjästä ja valko vastaavan jo, vastaava johtaja. Ja lisäksi meillä on täällä asiantuntija, joka vastaa valko -Venäjästä. Nyt näiden vaalien jälkeen olemme tarkkaavaisesti seuranneet maan kehitystä ja tasan vuosi sitten tämä valiokunta järjesti ylimääräisen kokouksen, johon osallistui puhemies Buzek, komission jäsen Fyle ja myöskin Valko-Venäjän opposition ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, jossa keskustelimme siitä, minkä pitäisi olla Euroopan unionin vastauksen Valko-Venäjän dramaattisiin äh, tapahtumiin ja yhdessä keskustelussa keskustelussa keskustelimme Ales Bialatskin kanssa, joka on yksi äh, ihmisoikeusaktivisteista, tärkeimmistä ihmisoikeusaktivisteista valko ja tämän äh, tapaamisen jälkeen hänet pidätettiin neljäksi ja puoleksi vuodeksi äh, mukamas veronkierron takia. Tätä Euroopan unio kritisoi hyvin paljon ja tästä johtuen meidän parlamenttimme hyväksyi uuden päätöslauselman Valko-Venäjästä. Samanaikaisesti Valko-Venäjän suhteesta vastaava valtuuskunta ja ja Euronestin valko työryhmä tarkastelivat tilannetta ja tuomitsivat useat vakavat Valko-Venäjän viranomaisten harjoittamat rikkomukset. Ja nyt on aika arvioida vastausta, jonka Euroopan unioni on antanut tähän mennessä valko suhteen ja miten valko Euroopan suhteita pitäisi uudelleen muokata myöskin itäisen kumppanuuden ja Euroopan unionin naapuruuspolitiikan puitteissa. Ensin annan kollega Protasievicille puheenvuoron. Hän on valko valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän voi pitää pienen alustuksen. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Te sanoitte alkajaiseksi, joitakin asioita, joita haluaisin ehkä toistaa. Nyt on kulunut vuosi erittäin surullisista tapahtumista joulukuussa 2010. Ja minun täytyy sanoa, että meidän kannaltamme katsottuna, puhun nyt äh, valko valtuuskunnan nimissä, tilanne on kehittynyt äh, suorastaan ojasta allikkoon. Kuten muistanette, vuonna 2010 olimme suhteellisen toiveikkain mielin, kun pohdimme valko kehittymistä ja suhteiden kehittymistä EUn ja valko välillä. Pohdittiin jopa mahdollisuutta, että valko voisi osallistua Euroneesta kokouksen työhön tietyin rajoituksiin. Kuitenkin vuonna joulukuun 2010 vääristelyt presidentin vaalit teki, tekivät tästä yhteistyöstä mahdottoman ajatuksen. Miltei niin, 12 kuukauden ajan, tai yli 12 kuukauden ajan olemme tarkkailleet tilannetta ja sitä tapaa, jolla valko hallitus suorastaan vainoa opposition johtajia ja myös ihmisoikeusaktivisteja. Te mainitsitte jo Aleskalatskin tapauksen. Hän ei pelkästään pidätetty, hänet tuomittiin yli neljäksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan ihmisoikeustyönsä vuoksi. Ja mikä on vielä surullisempaa, on se, että pidetys- tai vangi, vankeusaikana hänellä ei ollut tilaisuutta tavata kuolemaisillaan olevaa isänsä. Kyse on henkilökohtaisesta vainosta, jonka kohteeksi hallitus on hänet asettanut. Samoin on käynyt muille demokratia-aktivisteille, heitäkin on pidätetty. Voin mainita jotakin nimiä. Bandarenka, herra Bandarenka esimerkiksi. Hän on vieläkin vankilassa. Hänen tilanteensa on vielä huonompi, huolimatta siitä, että hän on erittäin huonossa kunnossa. Savnikov ja Santkiewicz puolestaan entiset presidentti ehdokkaata on lähetetty työleireille huolimatta siitä, että heidän terveytensä on erittäin heikko. Heillä ei ole mitään yhteyttä perheeseensä edes, tai edes lakimiehiinsä. Heillä on erittäin rajoitetut yhteydet ulkomaailmaan. Hiljattain järjestettiin myöskin, tai ryhdyttiin demokraattisten tukahduttamiseen pyrkivien lakien tiukennustoimiin. Hiljattain on annettu uusia lakeja, jotka vain pahentavat tilannetta. Niin sanottu lohikäärmelaki. Jo tällä hetkellä valko ihmiset eivät voi edes hiljaa osoittaa mieltään, eivät voi mennä kadulle ja olla osoittamatta mieltään. Heillä ei ole minkäänlaista tilaisuutta tai mahdollisuutta edes hiljaa kokoontua vastustaakseen hallituksen toimia. He saattavat joutua syytteelle alttiiksi pelkästään siitä, että menevät kadulle ja kokoontuvat sinne. Maassa on hyväksytty uusia lakeja, joiden tarkoituksena on sensuroida myöskin internetin toimintaa. Lisäksi nyt on KGB-tyylinen uusi laki otettu käyttöön, joka mahdollistaa entistä voimakkaamman mahdollisuuden kontrolloida yhteiskuntaa ja suorittaa kotietsintöjä ilman mitään syytä. Taloudellinen tilanne maassa on erittäin kriittinen. Kansallista valuuttaa on devalvoitu miltei 300 prosentin verran. Inflaatio on valtavan suurissa luvuissa ja kotitalouksien tulotaso on romahtanut. Euroopan unioni on ryhtynyt lukuisiin sanktiotoimiin valko vastaan, diplomaattisiin sanktioihin esimerkiksi. Yli 200 viranomaista on asetettu viisumikieltoon esimerkiksi. Kyse on henkilöistä, jotka ovat osastuneet opposition sortoon. Lisäksi on erittäin tarkalleen kohdennettuja tarvallisia sanktioita, jotka kohdistuvat joihinkin tahoihin mukaan luettuna kolmeen valtion yritykseen. Niiden varat on jäädytetty ulkomailla. Nämä ovat tällaisia kohdennettuja, rajoitettuja taloudellisia sanktioita. Kenties voin vielä lopuksi esittää kysymyksen komission edustajalle ja ulkosuhdehallinnon edustajalle, kuinka he näkevät näiden sanktioiden tehokkuuden diplomaattisten ja taloudellisten. Miten te arvioitte näiden sanktioiden tehokkuutta? Toinen kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Miten te arvioitte Euroopan unionin politiikkaa jolla pyritään tukemaan kansaisyhteiskunnan järjestöt, jotka toimivat valko -Venäjällä. Mehän lupasimme vuosi sitten kansaisyhteiskunnan edustajille, että me tulemme tukemaan heitä sen jälkeen, kun tapasimme heitä joulukuun 2010 ikävien tapahtumien jälkeen. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron sulettilas Viigandille seitsemäksi minuutiksi, joka on alueen Euroopan ulkosuhdehallinnon toimiston johtaja. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, thank you to the... Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia AFET-valiokunnalle, että annatte meille tämän mahdollisuuden. Minä annan teille yleiskuvan EUn politiikasta valko kohtaan ja sitten kollegani valtuuskunnan puheenjohtaja, valtuuskun edustuston päällikkö Moora antaa sitten näkemyksensä tilanteesta sanat, joita kollegani Protasevich niin selkeästi ilmaisi. On tosiaan niin, että tilanne on huonontunut jatkuvasti vuonna 2011 Euroopan sydämessä. Hallinto, joka pelkää mm, samantyyppisiä skenaarioita kuin arabikevään maissa, tekee kaikkia, käyttää kaikkia välineitä itsenäisen ajattelun tukahduttamiseksi. Hallituksen ainoa halu näyttää olemaan vallassa pyseminen. Paremmat suhteet Venäjään on ollut viime kuukausina valko politiikan pääpiirre sekä taloudellisesti että poliittisesti. Venäläiset yritysostot ovat lisääntyneet selkeästi Tällä hetkellä Minskissä ei ole mitään pää, suurta eurooppalaista toimijaa, mutta ei ole varmaan mikään yllätys tai ei pitäisi olla mikään yllätys, jos Lukashenko yrittää pelata Eurooppa-kortin jossain vaiheessa saadakseen aikaan jonkinlaista tasapainoa. Kuten täällä on jo sanottu, taloudellinen tilante on vaikea. IMF arvioi, että hyperinflaation riski tällä hetkellä on, on suuri. Tällä hetkellä Inflaatio on noin 120 prosenttia. Kaksi devalvaatiota on tehty ja tällä tavoin vienti on saatettu käyntiin. Ja lisäksi siksi kauppa Euroopan unionin kanssa on parantunut hiukan. Jäsenvaltioiden kesken ollaan yhtä mieltä siitä, että pitää pitää kiinni voimassa olevasta politiikasta, joka perustuu kahteen pilariin. Ensinnäkin rajoittavat toimenpiteet niitä kohtaan, jotka ovat vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja opposition murentamisesta ja toisaalta käden ojennus kansalaisyhteiskunnalle ja julkisuudelle yleensä. Me tulemme toimimaan niin kauan, kunnes kaikki poliittiset vap- vangit on vapautettu ja meidän suhteidemme per- kehittäminen perustuu ihmisoikeuksille ja demokratialle. Me tulemme jatkamaan rajoittavia toimenpiteitä eh, niitä kohtaan, jotka ovat tämän taustalla ja me olemme keskustelleet siitä, mitä muita rajoittavia toimenpiteitä voitaisiin ottaa käyttöön ja tätä ja tullaan jatkamaan ulkoasiain neuvostossa 23. päivä tammikuuta. Keskustelut, joita käydään neuvoston toimielimissä erilaisista rajoittavista toimenpiteistä, on esimerkiksi tämän kriteerien laajentaminen niin, että kattaisi myös demokraattisen opposition kansalaisyhteiskunnan sortamisen ja vakavat ihmisoikeusrikkomukset, e, eikä rajoittuisi ainoastaan 11. joulukuuta 2010 tapahtumiin, ja myöskin mahdollisesti voitaisiin laajentaa toimenpiteitä henkilöihin, jotka hyötyvät olemassa olevasta hallinnosta. Lisäksi tällä tavoin voidaan saada useita muita henkilöitä näiden rajoittavien toimenpiteiden pariin, mahdollisesti tuomareita ja syyttäjiä ja ehkä tulevaisuudessa myös yrityksiä. Toivottavasti pääsemme pian yhteisymmärryksen jäsenvaltioiden kanssa näistä toimenpiteistä. Odotan, että näin tapahtuu ensi viikkojen aikana. Valko-Venäjän valtuuskunnan puheenjohtaja kysyi, mitä hyötyä näistä rajoittavista toimenpiteistä on ollut, mitä niillä on saavutettu. Tähän mennessä ne eivät tietenkään ole riittäneet, jotta oltaisiin voitu välttää Venä- Valko-Venäjän luisuminen kohti yhä suurempaa sortoa, mutta niistä on ollut hyötyä useiden poliittisten vankien vapauttamisessa, vaikka niitä valitettavasti heitä vielä on hyvin paljon. Lisäksi ne ovat osoitus solidaarisuudestamme sorron uhreille ja se on osoitus Euroopan unionin toiminnasta suhteissa naapureihinsa. Aiomme lisätä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Saira Kutashevich kysyi myös erityisavusta, joka pannaan nyt täysin täytäntöön. Meillä on noin 20 miljoonan paketti vuosille 2011-2013. Tukea annetaan hyvin konkreettisin tavoin sorron uhreille on otettu käyttöön suuri apurahaohjelma ja tulemme jatkamaan tukea maanpaossa olevalle yliopistolle. Lisäksi kielikurssit, mutta ottaen huomioon hankalan tilanteen meidän täytyy huomioida, että tämän avun täytäntöönpano on hyvin hankalaa. Kollegani tulee tästä kertomaan. Hän tulee kertomaan valko muuttuneesta oikeudellisesta tilanteesta. Yritämme myös ähm, tukea kotimaista tarkkailua parlamenttivaaleissa, jotka on tarkoitus järjestää tämän vuoden syyskuussa. Kesäkuussa viime vuonna komissio kuuttui Valko-Venäjän keskustelemaan viisumihelpotuksista ja palautussopimuksesta, jotta voitaisiin helpottaa henkilöiden välisiä suhteita. Valitettavasti Valko-Venäjän hallitus on päättänyt olla vastaamatta tähän tarjoukseen tähän mennessä. Nyt on tärkeää luoda parempia suhteita opposition edustajiin, jotta he pystyisivät konkreettisemmin toimimaan niiden asioiden suhteen, joita Euroopan unioni voi tarjota demokraattiselle valko -Venäjälle. Siksi meidän täytyy keskustella useammin siitä, mitä tällainen EU-agenda sisältäisi ja mitä uudistuksia tarvittaisiin, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. Nyt tällä hetkellä katsomme, milloin voisimme äh, luoda seuraavan tapaamisen opposition edustajien kanssa viedäksemme eteenpäin näitä keskusteluja yhteenvetona, hyvä puheenjohtaja, valko tilanne on tärkeä prioriteettimme, mutta tällä hetkellä meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin reagoida kehittyvään tilanteeseen diplomatialla ja rajoittavilla toimenpiteillä, mutta samanaikaisesti tukea kansalaisyhteiskuntaa entisestään. Me pidämme yllä suhteita valko hallintoon itäisen kumppanuuden ja alakohtaisen yhteistyön kautta. Toivomme, että pian on mahdollista käsitellä uudistusagendaa, jotta maa tulisi takaisin eurooppalaiseen demokraattisten valtioiden perheeseen. Haluaisin tässä yhteydessä nostaa esiin myös erinomaisen yhteistyön YK kanssa valko josta esimerkkinä on korkean edustaja Ashtonin ja ulkoministeri Clintonin yhteinen julkilausuma Yhdeksäntoista päivän vaalien vuosipäivänä, jossa ilmaistiin huolemme. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron EUn valko edustuston päällikölle Maira Humoralle. Pyytäisin, että hänkin pitää kiinni puheenajasta niin, että meillä on mahdollisuus vielä keskustella. Hän varmaan kertoo enemmän tilanteesta paikan päällä. Uh, uh members of parliament. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät uh, parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Annan teille lyhyen kuvauksen tilanteesta Valko-Venäjällä, poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta ja myöskin hiljattaisista kehityskuluista eh, Venäjän ja Valko-Venäjän suhteiden kohdalla. Eh, vuonna 2011 tilanne oli sekä poliittisesti että taloudellisesti vaikea valko -Venäjällä. Alkusyksystä oli toivoa edistyksestä, mitä tulee suhteisiin yhteiskunnassa ja poliittisessa tilanteessa, mitä tulee pitkäaikaisiin reformeihin, äh, presidentti Lukashenko sanoi, että hän vapauttaisi poliittisia vankeja ja aloittaisi äh, vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Äh, elokuussa suurin osa poliittisista vangeista, joita oli vangittu äh, vaalien jälkeisten protestien aikana vuonna 2010, äh, vapautettiin. Heille siis annettiin armahdus, mutta heitä ei vapautettu syytteistä. Ja lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen näitä vapautuksia ei enää ole tehty. Tärkeitä opposition jäseniä Sanikov ja Saskevich on yhä vangittuina ja Ales Viljatski, joka on ihmisoikeuspuolustaja, oli tuomittu puolentoista vuoden vankeusrangaistukseen syynä oli tuolloin väitetysti veronkierto, mitä tulee ihmisoikeusaktivistien vangitsemien olosuhteisiin, joita heidät on vangittu. Meillä ei ole tietoja. Viimeiset ilmaisut, mielenilmaisut tapahtuivat vaalien vuosipäivänä ja tuolloin ihmisiä pidätettiin ja he saivat kahden viikon vankeustuomioita ja myöskin sakkorangaistuksia. Marraskuun lopulla uusia painostustoimia alettiin toteuttaa. Ne tekivät mahdolliseksi jatkaa vanhoja toimia laillisesti ja ne koskettivat sellaisia toimia, jotka ennen olivat äh, hallinto-oikeuden alaisia. Ne tekivät mahdolliseksi äh, toimia kaikkia äh, vihollisiksi tai vastustajiksi tulkittuja organisaatioita vastaan. Ja on ryhdytty toimia, jotka tekevät mahdottomiksi ilmaista yleistä tyytymättömyyttä. Oppositio jatkaa keskusteluja yhteisen kannan pohjalta liittyen seuraaviin parlamenttivaaleihin, jotka tullaan järjestämään syyskuussa 2012. Taloudellinen tilanne on yhä vaikea, mutta se on vakaa. Viralliset tilastot osoittavat, että BKT on kasvanut viime vuonna 5 äh, prosenttia, mutta inflaatio oli 118 prosenttia. Analyysit varoittavat siitä, että suuren kasvun päämääriä asetettaisiin, sillä tämä saattaisi aiheuttaa lisää inflaatiopaineita. IMF ei ryhtynyt keskusteluihin ähm, valko johdon kanssa joulukuussa. Vahvoja sitoumuksia makroekonomisen tasapainon äh, vuoksi ähm, puolesta puuttui. Belarus on tehnyt hyvin vähän, jotta se voisi parantaa pitkäaikaisia rakenteellisia ongelmia, mitä tulee talouteen ja valtion yrityksiin, jotka ovat käytännössä monopoleja. Ja mitä tulee valtion lainoihin, energia-alaan ja hyvin suuren haavoittuvaisuuteen energia-alalla, riippuvaisuuteen ulkoisista energian tuonneista, kahden valtion pankin uudelleen pääomittaminen viime vuoden lopulla, joka vaikutti paikallisvaluuttaan hyvin suuresti, aiheutti huolia siitä, että rahaa saatettaisiin jälleen kerran käyttää valtion projektien luomiseen ja tehottomien projektien hallintaan, mikä aiheuttaisi lisäpaineita talouteen. Täytyy sanoa, että koulutetun, koulutetun työvoiman pako on myöskin suuri uhka. Inflaatio on aiheuttanut suurta työvoiman pakoa erityisesti Venäjälle. Äh, Venäjällä keskipalkka on yli 800 dollaria, kun taas se on Valko-Venäjällä paljon pienempi. Nämä kolme maata, Venäjä, valko ja Kazakstan, ovat tehneet myöskin sopimuksen taloudellista yhteistyötä vuonna 2015. Venäjä on sopinut, että se toimittaa Valko-Venäjälle epäsuoria energialähteitä, lainoja ja muita mahdollisuuksia. Ja valko tulee säästämään hyvin paljon näissä öljy- ja kaasutoimituksissa Venäjältä verrattuna edellisiin vuosiin. Se saa 181 äh, eurolla kuutiometriä kohti, tuhatta kuutiometriä kohti tuotua kaasua Venäjältä. Mitä tulee sitten äh, kaasu putkihankkeisiin. Nämä uudet sopimukset tekivät äh, energian tuonnin äh, turvallisemmaksi kuin ennen. Venäjä on myöskin sopinut, että se antaa 10 miljardin lainan ydinvoimalan rakentamiseen ja se tulee tarjoamaan teknologiaa, polttoainetta ja muuta apua. Äh, ei vain Venäjä, mutta myöskin Kiina on tarjonnut 15 miljardia lainoitusta näille yhteisprojekteille – nämä tuet ja lainat vaikuttavat auttavan valko taloudellisen tilannen parantamista ja tasapainottamista ja erilaisten reformien tekemistä, mutta ne saattavat myöskin haitata uusien uudistusten harjoittamista. Kiitoksia. Ora alla dottoressa. Kiitoksia Suletteres Mora ja sitten annan puheenvuoron Giselle Bossille Maastrichtin yliopistosta. Pyytäisin, että tekin pidätte kiinni seitsemästä minuutista. I would like to thank... Kiitoksia. Haluaisin kiittää parlamenttia tilaisuudesta pohtia teidän kanssanne yhdessä EUn valko politiikkaa. Keskityn tässä kahteen asian. Ensinnäkin pohdin kolmea kulmakiveä, EUn politiikassa, jotka ovat määritelleet EUn politiikan viime vuosikymmenenä. Ja toiseksi pohdin niitä askeleita eteenpäin, joita Euroopan unionin politiikassa kantaisi ottaa. Tarkastelin vaihtoehtoja. Ensinnäkin nämä kolme kulmakiveä. Ensinnäkin me voimme tukea kansalaisyhteiskuntaa. Toiseksi voimme kriittisesti käydä keskustelua. Ja kolmanneksi voimme kriittisesti toimia pikemminkin kritisoiden kuin sitoutuen yhteistyöhön. Ensinnäkin kommentoin sitä tosiasiaa. To put in place what the... Voisin e kommentoida sitä, mitä ei oikeastaan voi tehdä realistisesti katsottuna valko suhteen. Ensinnäkin kansaisyhteiskunnasta – on epätodennäköistä, että EU voisi muuttaa kansainvälistä tai luoda täysimittaisen kansainvälisyhteiskunnan valko -Venäjälle. E on melkoisen vähän vaikutusvaltaa. Suurin osa kansalaisista on ehkä kuullut joskus Euroopan unionista. Kenties puolet suurin piirtein tietää, mikä EU on konkreettisemmin sanakäänteen. Ja hyvin harva tarkalleen tietää, mitä EU tekee valko -Venäjällä. Ne, jotka tietävät kaikkein parhaiten, ovat useimmiten ulkomailla. yhteiskunnan kanssa käyty yhteistyö tai keskustelu on siksi vaikeaa. Toiseksi voidaan tarkastella kriittistä sitoutumista, sitoutumista pikemminkin kuin kritiikkiä. Näin tehtiin ennen presidentinvaaleja joulukuussa 2010. Tuo oli suhteellisen vaarallinen tie, jolle silloin lähdettiin. Silloin kuviteltiin, että EU voisi sitoutumisen kautta käydä vuoropuolella valkovenäläisten valtaapitäjien kanssa. He katsoivat, että tästä tulisi kerransvaikutuksia ja demokratisointikehitystä valko -Venäjällä. Me keskustelimme valko elitin kanssa, mutta vaikutusten aikaansaaminen oli pikemminkin illuusio kuin tosiasia. Ehkä meidän pitäisi olla kriittisempiä lähestymistavassamme. Valko-Venäjän asioista vastaava lähettiläs jo totesi joitakin seikkoja, jotka tähän liittyy. Porkkanat ja jänikset? Ne voidaan ottaa puheeksi, mutta valko kun on kyse, ei kyse ole todellakaan mistään jäniksistä tai pupuista. Mitä voimme sitten tarjota Valko-Venäjälle? Ensinnäkin voidaan lisätä kauppaa jäsenvaltioiden ja valko kautta. Mikäli olemme sanktioita, tuskin jäsenvaltiot tähän suostuvat. 25. marraskuuta lähtien maa on tehnyt sopimuksia Venäjän hallituksen kanssa – Venäjä tarjoaa esimerkiksi kaasua valko puoleen hintaan. Ja tämä vakauttaa alueen tilannetta. Halutaanko sitten keppiä enemmän kuin porkkanaa? Todennäköisesti ei. Kun tarkastan EUn politiikkaa, se perustuu symboliselle sitoutumiselle. Symbolisesti voidaan tuki vetää pois Lukashenkon hallitukselta. Well, the policy, does it mean we need a new policy? Ja kun tarkastellaan poliittisia vaihtoehtoja, tarvitsemmeko nyt ehkä uutta politiikkaa, koska maan eristäminen ei toimi, kahtalan lähestymistapa ei toimi, joten tarvitaanko uusia välineitä? Ensimmäinen vaihtoehto olisi ottaa käyttöön uusia välineitä kansaisyhteiskunnan suhteen, ja toinen vaihto tiukemmat sanktiot, ja kolmanneksi kaiken huonoin vaihtoehto. Kun keskustelin ulkosuhdehallinnon edustajan kanssa, hän totesi, että EU-lähestymistapa jatkossa on sellainen, että EUn odotetaan tekevän jotakin. Ehkä tämä on omaa napaa tuijottava vaihtoehto, ja tämä minua huolestuttaa. Ja kun tarkastan ensimmäistä ja toista vaihtoehtoa, tässä on neljä tai viisi seikkaa, jotka kannattaa ottaa huomioon EUn tulevassa politiikassa. Ensinnäkin voitaisiin paremmin käyttää hyväksi taloudellista apua ja lisäksi pitäisi paremmin tutustua valko hallitukseen ja yhteiskuntaan. Ja lisäksi pitäisi selkeämmin muotoilla tavoitteet, joten ensinnäkin parempi tuki kansaisyhteiskunnalle. Kun tarkastellaan, kuinka paljon rahaa käytetään Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusvälineestä, vuonna 2009-2010 750 000 euroa meni tästä välineestä – ihmisoikeusyliopistolle ja miljoonaa tämän jälkeen vuosittain, joten kyse on pienestä rahamäärästä. Tietystikin tilanne on vaikea. Hyvin paljon rahaa menee suurille säätiöille, tavanomaisille sellaisille, sen sijaan, että kansalaisyhteiskunta laajemmin saisi rahallista tukea. Ei aina tarvitse olla poliittinen oppositio kyseessä, kun tukea annetaan, vaan pikemminkin pitäisi tukea jakaa laajemmin. EUn ohjelmat houkuttelevat monia nuoria maan ulkopuolelta käsin. Onko sitten hyvä ajatus viedä tästä maasta aivot pois? Aivovuoto, onko se nyt järkevää? Monet nuoret saavat stipendejä matkustat ulkomailla opiskelemaan, eivätkä sitten palaa kotimaahansa. Tätäkin kannattaa pohtia tämän järkevyyttä. Entä sitten uskottavuus? Kun tarkastellaan valko toimivia kansaisjärjestöjä, he katsovat, että EU-lähestymistapa on ristiriitainen, koska yhtäältä maata pyritään eristämään ja toisaalta halutaan antaa enemmän, käydä enemmän kauppaa, mutta kaupakin keskittyy eliitin käsiin. Ja sitten samanaikaisesti annetaan taloudellista tukea alueellisella tasolla. Joskus arkaluontoistakin tietoa vuotaa komissiosta tai ulkosuhdehallinnosta, eikä tästäkään mitään hyötyä ole. Ja kun tarkastellaan sanktioita, rangaistuksia, sanktiot ovat joka tiukkoja taloudellisia sanktioita tai sitten ei sanktiota ole ollenkaan. Jäsenvaltiot eivät pysty sopimaan sanktioista, jotka toimivat, mikäli näin on. Sanktiot ovat naurettavia suorastaan. Mitä sanktioilla saadaan aikaan? Nyt kun rahoituskriisi valitsee yli 600 000 ihmistä valko on menettänyt työpaikkaa. Sitten mitä järkeä on sanktioista? Esitin tämän kysymyksen ulkosuhdehallinnolle Yksi virkamies sieltä sanoi, no tässä vain yritetään ärsyttää Lukashenkoa. Tämäkö on sanktioiden tarkoitus? Vai mitä järkeä sanktioissa on? Ehkä tätäkin kannattaa pohtia. Entä sitten nykykontekstissa? Mehän annamme luot, tai Venäjä Venäjä ja Kiina antavat luottoa maalle, joten mitä meidän sanktioilla saamme aikaan? Tämä kysymys herää. yhteiskunta valko on usein sellainen, että he katsovat, että heillä ei ole yhteiskuntaa. heillä on sisäitäisen kumppanuuden foorumi ja paljon enemmän ja laimin pitäisi pystyä toimimaan tässä suhteessa. Siellä ei riitä, että on Euroopan myönteinen elitti taideala, kirjallisuus, ja intellektuaalit pitäisi saada mukaan. Kyse ei ole pelkästään yliopistotasolla toimivista henkilöistä vain. Meidän pitäisi olla myöskin parempaa tietoa hallituksesta ja tuntea paremmin maa ja sen hallitus ja kansallisyhteiskunta. Meillä on hyvin vähän mahdollisuuksia tässä suhteessa edistyä. Ja lopuksi vielä johtopäätös tavoitteesta. Kun tarkastelemme olemassa olevia asiakirjoja, Pitäisikö meidän ryhtyä uudistuksiin? Mitä uudistuksia tarvitaan? Mitä ei aikoa tehdä? Rivien välistä voi ymmärtää EUn asiakirjoista, että hallitukselle pitää antaa vaihtoehto. Mutta mitä sitten vaaditaan hallitukselta? Vapaita vaaleja, makrotaloustukea ja niin poispäin. Joten mikä meidän tavoitteemme on? Mihin me pyrimme? Grazie, dottoressa Boss. Darei ora la parola. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Jean-Marie Rodrigille, joka on kansainvälistä ihmisoikeusjärjestöstä. Hän kertoo meille hiukan Valko-Venäjästä ja sen tilanteesta. Pyytäisin, että pidätte kiinni viiden minuutin puheajasta. Deputy. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät edustajat, kiitän, että on mahdollisuus puhua täällä. Tämä liittyy meidän mobilisaatiomme, mitä tulee eh, valko erityisesti eh, viime vaalien tapahtumiin monet yhdistykset puolustavat myöskin vapauttamista. Ja tämä ei ole vain sitä, että hän on ollut poliittisesti aktiivinen henkilö, vaan myöskin sen vuoksi, että hän puolustaa ihmisoikeuksia. Hän eh, on uudenlainen hahmo valko mitä tulee erilaisen sortoon. Ja sitten toisekseen Bielanskin tilanne tuo esiin, minkälaisia puutteita diplomaattisissa toimissa on ollut, mitä tulee valko ja Euroopan unioniin. Yksi uusi ilmiö tänä vuonna on se, että vanhan sorun lisäksi verotuslainsäädäntöä käytetään niin, että voidaan painostaa ihmisiä entisestään ihmisoikeuspuolustajien kohdalla. vieläskin tilanteessa vuonna 2010 hän itse tapasi syyttäjän, jotta voitaisiin tämä kyseinen ihmisoikeustaistelija niin kutsutusti veronkierron vuoksi pidettää. Ja tässä käy ilmi toinen asia, jossa Euroopan unionin toiminta ei ole koherenttia. Vieläskin pidettäminen on ollut mahdollista vain siksi, että Liettuan ja Puolan hallitukset ovat antaneet erittäin arkaluotoista tietoa ja mitään mekanismeja ei ole olemassa, joka voisi varmistaa sen, että valko pyytämä apu ja tieto ei joudu väärinkäsin tai väärinkäytetyksi. Nyt Valko-Venäjällä on erittäin paljon hyvin arkaluotoista tietoa, joita voidaan käyttää ihmisten sortotoimenpiteisiin. Erityisesti Dianska on ollut tässä uhan alla ja niin kutsuttuja veronkiertosyytöksiä on käytetty ihmisoikeuksien puolustajia vastaan. Tämä on ensimmäinen puute järjestelmässä, joka on olemassa. Voisin antaa pari muutakin esimerkkiä, mitä tulee sanktioihin, joita on kohdistettu henkilöihin. Te puhuitte tällaisista sanktioista ja niiden tarkoitus on symbolinen, on tarkoitus pienentää mahdollisuuksia rajoittaa tämän hallituksen rahoitusmahdollisuuksia ja rahan kiertoa. Mutta nämä sanktiot eivät ole tehokkaita, sillä niiden pitäisi perustua hyvin tarkkaan erilaisten rahoituslähteiden arviointeihin. Ja te puhuitte tästä Yhdysvaltojen kanssa tehdystä koordinaatiosta, mitä tulee sanktioihin. Yhdysvallat ovat rajoittaneet polttoainetta. Tämä on ollut sanktiona ja me olemme myöskin pohtineet erilaisia petrokemian ähm, teollisuuden rajoitteita sanktioina. Sitten vielä eräs esimerkki. Se tosiasia, että yritystoimet Ranskassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Itävallassa tai Saksassa, pankkitoimet, ne ovat tehneet tyhjäksi nämä sanktiotoimet, sillä pankeilla on hyvin paljon toimintaa Valko-Venäjällä ja tämä tekee mahdottomaksi sen, että sanktioilla rajoitettaisiin hallituksen rahoitusväyliä. Ja minä suosittelisin siis yhteenvetona, hyvät naiset ja herrat, että me olemme, meidän yhdistyksemme tukee Euroopan unionin lähestymistapaa, mitä tulee nykyisen hallituksen vastaisiin toimiin, mutta kaikki tämä ei voi olla tehokasta, elleivät nämä puutteet, joita juuri äsken mainitsin, ellei niitä ratkaista. Ja tässä mielessä toivomme, että kansalaisjärjestöjen tukemiseen liittyy tällainen varmistusjärjestelmä, mitä tulee hyvin arkaluontoisten tietojen suojeluun. Ja Euroopan unionin pitäisi ottaa koherentimmin mukaan kaikki erilaiset rahoitusmenetelmät, kun pyritään järjestelmään sanktioita ja rajoittamaan hallituksen rahoitusmahdollisuuksia. Pyydän, että parlamentti pyytää tutkimuksen näistä yrityksistä, jotka ovat eri puolilla Euroopan unionin jäsenmaita, jotka ovat mahdollisia suoria tai epäsuoria rahoituksen lähteitä valko hallitukselle näin selkeitä edistysaskeleita ihmisoikeuksien puolustuksen alla näiden vapauttamisen yhteydessä on tapahtunut. Erityisesti 23. Äh, heinäkuuta tulon Fides äh, oli äh, läsnä kansainvälisen tarkkailujärjestön kanssa Brysselissä. Ja me todellakin toivomme, että voimme jatkaa tätä vuoropuhelua ensi heinäkuussa. Kiitoksia. Grazie, dottor Rugu. diamora Kiitoksia. Ja nyt pyytää, annan AFET-valiokunnan pysyvälle esittelijälle Valko-Venäjästä Rapoletskille puheenvuoron. Pyytäisin, että pidätte kiinni kahden minuutin puheajasta. Kiitoksia, kiitoksia kaikille panelisteille. Tämä varmasti kuvasti tilannetta aivan oikein Valko-Venäjällä. Tilanne on siellä hyvin surullinen ja haluaisin kysyä tai pyytää kysyä komission vierailtamme kaksi kysymystä. Riippumaton sosioekonomista ja poliittisia tutkimuksia tekevät tekevä järjestö teki joulukuussa mielipidetutkimuksen ja tulos on seuraava 45 prosenttia eivät luota presidenttiä, 21 prosenttia luottaa ja presidentti Lukashenkon vaali tulos on 25 prosenttia. Kuitenkin EUn e tukijoiden määrä on laskenut vuodesta 45 prosentista 35 prosenttiin. Ja niiden määrä, jotka haluaisivat integraatiota Venäjän kanssa, on noussut 35 prosentista 41 prosenttiin. Ja minä haluaisin nyt kommentoida näitä, että kommentoisitte näitä tuloksia ja kysyä, miten tämä näkyy syyskuun parlamenttivaaleissa. Ja toinen lyhyt kysymys. Me tiedämme, että Venäjällä on erittäin suuri vaikutus Valko-Venäjän Ukrainalla ei niin paljon, mutta myös Ukrainalla ja valko on varsin hyvät suhteet ja Kiova pystyy vaikuttamaan Minskin tapahtumiin myöskin. Miten äh, komissio aikoo äh, keskustellessaan viranomaisten kanssa näistä maista, äh, kun on EU-Venäjä huippukokous, tapaamisia presidentti Janukovicin kanssa ja muuta, niin miten komissio, joka käyttää näitä tapahtumia hyväkseen vaikuttaakseen valko tilanteeseen? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Palechkis ja nyt sitten Valko-Venäjän työryhmän toinen puheenjohtaja Euronestissä, Sarjus Volski, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Euronest-kokous on pyrkinyt hyväksymään, tai pyrki hyväksymään valko koskevan tekstin, mutta tämä ei onnistunut, koska itäisen kumppanuuden maata hylkäsivät tämän Euroopan parlamentin laativan kriittisen asiakirjan. Herra Viigen mainitsi monenvälisestä yhteistyöstä, onko siitä hyötyä vai ei. Tulevaisuutta voidaan ehkä käyttää hyväksi. Euronest-työryhmä, joka käsittelee valko kysymystä, jossa toimin puheenjohtajana, Tämä piti perustaa vuosi sitten, mutta tämä lykättiin vaalin jälkeiselle ajalle, mutta toistaiseksi ei saatu mitään aika, tulosta aikaan. Ensimmäinen marraskuuta tapasimme lukuisia oppositiojohtajia ulkoministeri Martinov kieltäytyy tulemasta kokoukseen. Suunnitelma nyt kolmea asiaa. Ensinnäkin lähetämme pienen valtuuskunnan Minskiin. Herra Kudmanis Euroopan parlamentista johtaa tätä. Hän on entinen Latviana pääministeri Moldovana. Jatkokov puolestaan on mukana itäisen kumppaneiden euroneista maista mukana valtuuskunnassa. Toiseksi parlamentti lähettää euroneista valtuuskunnan tai järjestää tutkimuksen pikemminkin, joka koskee velko valko Siellä ei pelkästään kuvata tilannetta, niin kuin tänä päivänä, vaan tuossa tutkimuksessa arvioidaan niitä virheitä ja puutteita, joita on ollut EUn valko politiikassa. Tämä on se todellinen kompastuskivi. Euronest-työryhmä kokoontuu seuraavan kerran todennäköisesti Bakussa huhtikuussa. Euronesta pyrkii todennäköisesti, mutta ei onnistu tässä lähettämään valko vaalien yhteydessä tarkkailuja paikan päälle. Me pyrimme lisäämään analyysejä, jotka kohdistuvat valko sisäiseen tilanteeseen, mutta usein geopoliittinen yhteys unohdetaan. valko on ikään kuin puun ja kuoren välissä. Yhtäällä on valko ja toisaalla Euroopan unionika ei riittävästi omaa poliittista tahtoa tai strategista näkemystä vastata valko ongelmiin. Joten me tarvitsemme strategisempia pohdintoja ja vähemmän sitä, että vain kuvataan tilannetta kuvaus kuvauksen perään. Kukan. Kiitoksia edustaja Salis Edustaja Kukan, pyytäisin, että puhutte minuutin. <clears throat> Kiitoksia Puheenjohtaja, ihan suora kysymys liittyen asiaan, joka täällä mainittiin useasti. Miten kannavoida EUn apu valko oikealla tavalla niin, että se saavuttaa oikeat järjestöt, instituutiot ja niin poispäin? EUlla on erilaisia välineitä. Yksi niistä oli eurooppalainen naapuruus- ja kumppanuusväline – nyt on kehitetty uusi vuosille 2014-2020 Euroopan naapuruusväline. Mitä ajatuksia teillä on liittyen kokemuksiin, joita on saatu edellisen välineen käytöstä? Mitkä olivat vaikeimmat kysymykset ja miten meidän tulisi käyttää uutta välinettä niin, että se todella saavuttaa ne piirit valko jotka voivat vaikuttaa siihen, että saadaan aikaisen muutos, jota me kaikki odotamme demokraattisen muutoksen, koska ainoa kestävä muutos voi olla sellainen, joka tulee maan sisältä. Kiitoksia. Grazie, onorevoli. Kiitoksia edustaja Kukan. Edustaja Gomes, yksi minuutti pyytäisin. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille puhujille kaikille vieraille. Tilanne on todellakin kammottava. Minä olen järkyttynyt siitä, mitään epäjohdonmukaisia nyt ollaan ja miten poliittista tahtoa puuttuu näistä pyrkimyksistä. Ja parlamentin velvollisuutena on saada aikaan muutoksia. Meidän täytyy painostaa hallituksia ja eurooppalaisia toimielimiä tekemään kaikki tarvittava. Tässä suhteessa pyytäisin, voisitteko kertoa enemmän niistä suosituksista, joita te oikeastaan haluaisitte tehdä? Mitä Euroopan unionin kannattaisi muuttaa suhtautumistavassaan? Rova Moranille ja muille puhujille haluaisin esittää kysymyksen. Voisitteko kertoa meille, mitä te kuulette ihmisten suusta? Mitä ihmiset teille kertovat, ihmiset, jotka toimivat aktiivisesti valko oppositiossa? Onko Euroopan unionin toiminnassa mitään järkeä? Onko Euroopan unionin vaalitarkkailutehtävästä, vaalitarkkailutoimista esimerkiksi hyötyä, vai onko tämä pelkkää pelleilyä? Ja toden totta parlamentin täytyy tehdä tai vaatia tutkimus, joka liittyy niihin toimijoihin, jotka Euroopan unionissa hyötyvät tämän diktatuurin toiminnasta taloudellisesti. Juuri se, mitä herra Paletskis totesi, on tässä suhteessa erittäin relevantti huomio. Minuutto per favore. Kiitoksia edustaja. Howell, yksi minuutti. Kiitoksia, Jaan. Mielipiteen että me emme tiedä tarpeeksi sisäisestä tilanteesta, meillä ei ole tarpeeksi sisäistä analyysiä käytettävissämme, ja EU on melko passiivinen valko suhteissaan. Jos me haluamme tehdä muutosta valko meidän pitää tarkastella myöskin hallitusta ja äh, intellektuaaleja, journalisteja, valita äh, joitakin sosiaalisia ryhmiä kohteeksemme. Meidän täytyy tarkastella näitä ryhmiä aloilla, jotka voisivat tehdä työtä uudistusten eteen. Meidän pitäisi pyrkiä ähm, auttamaan heitä, tukemaan heitä tavallaan, sillä tämä on avainkysymys, jos me haluamme tukea muutoksia yhteiskunnassa. Näin täytyy tehdä, muutoin äh, me tiedämme, että tilanne säilyy samanlaisena. Me tarvitsemme hyvin tarkkaa sisäistä analyysiä valko tilanteesta ja sitten meidän pitää tarkastella henkilöitä, jotka ovat vallassa ja tutkia sitä, mitkä ovat heikot kohdat ja tarkastella myöskin tätä suurta inflaatiota, joka on hyperinflaatiota jo. Kiitoksia edustaja Ojuland, yksi minuutti. Yes, thank you. Sorry, I was, uh, that was not... niin, kiitoksia, en, en kuullut tuota äh, tulkkauksesta. Äh, haluaisin vain muistuttaa siitä, mitä me yritämme, olemme yrittäneet täällä Euroopan parlamentissa tehdä eh, saadaksemme aikaan todellista vaikutusta, vaikutusvaltaa Lukashenkoa kohtaan. Päätöslauselma, sitä viime vuonna hyväksyimme valko niiden joukossa oli eh, yksi erittäin tärkeä ehdotus, jota ei ole vielä tähän mennessä pantu täytäntöön, ja se koskee vaatimusta luoda valko foorumi joka voitaisiin perustaa täällä Euroopassa ja jossa voisivat tavata oppositiopolitiikot, kansalaisyhteiskunta valko -Venäjältä ja se voisi myös lisätä kansainvälistä kiinnostusta eikä pelkästään EUn kiinnostusta. Tällainen foorum pystyttäisiin perustamaan, niin sillä tavoin voitaisiin todella ulkopuolelta painostaa tätä hallintoa. Ja toiseksi haluaisin palata tähän toiseen ehdotukseen, josta keskustelimme täällä parlamentissa siitä, miten vaikuttaa hallintoon. Nimittäin vuoden 2014 jääkiekon maailmanmestaruusottelu Muistan, että puhemies Busek puhui tästä viime vuonna toukokuussa ja myöskin eh, entinen jääkiekon, pel- jääkiekon pelaaja Peter Stasni kollegamme, puhui tästä ja myöskin Yhdysvaltain kongressissa on puhuttu tästä. Tämä olisi mahdollisuus todella vaikuttaa tähän hallintoon ja osoittaa meidän eh, suhtautumisemme hallintoon. Kiitoksia edustaja Ojulan. Edustaja Schulz, yksi minuutti. Ich bin im Unterschied zu etwas abstrakt. Olen hieman eri mieltä tämän abstraktin analyysin kanssa. Hän katsoo, että EUn toiminta valko suhteen on ollut huonoa päinvastoin. Tietystikin meidän täytyy todeta, että tilanne ei valitettavasti ole parantunut, vaan pikemminkin huonontunut. Tästä en samaa mieltä. Ulkoministerineuvoston kokous tammikuussa käsitteli tätä samasta asiaa, ja tiukempia sanktioita tarvitaan. En minä ole mikään yleisten sanktioiden ystävä, koska yleensä nämä sanktiot eivät kohdistu valtaapitäjiin, vaan pikemminkin kansalaisi, tavallisiin kansalaisiin. valko tapauksessa on vain vähän yrityksiä, jotka eivät olisi valtion omistuksessa ja Lukashenkon alaisuudessa, joten voitot yritysten toiminnasta eivät päädy kansalaisten hyödyksi. Sanktiota ja ylipäänsä talouden toiminta ja pelivara tässä suhteessa. Haluaisinkin sitä kysymyksen. Mielelläni haluaisin lisätietoa siitä, miten voitaisiin Euroopan unionissa puhua yhtenäisellä äänellä niin, että sanktiot todellakin purisivat. Kysyisin myöskin, neuvotellaanko valko hallituksen kanssa poliittisten vankien vapauttamisesta ja heidän olojensa helpottamisesta. Vieläkö nämä keskustelut jatkuvat? Un minuto, per favor. Kiitoksia, edustaja Gaaler, yksi minuutti. Kiitoksia. Minullakin on ihan konkreettinen kysymys Rova Moralle siitä, miten te pidätte yllä yhteyksiä paikan päällä Minskissä. Jos minä olisin paik- äh, teidän sijallanne, ehkä te teettekin, niin minä käyttäisin kaikki mahdollisuudet hyväksi, joita oppositiopuolueet, taiteilijat äh, tai muut järjestävät henkilöt, jotka eivät ole sataprosenttisesti hallinnon linjalla. Minä ihan systemaattisesti menin sinne paikalle ja osoittaisin tukeni, koska hallinto kyllä tietää, kenen puolella me olemme, niin ei se ole mikään salaisuus, niin että teettekö te jotain tällaista konkreettisesti? Ja kysymys ennenhän me tuimme radiolähetyksiä tai ylimääräisiä valko Venäjällä, Venäjäksi tehtyjä radiolähetyksiä, koska netti ei ole e, vapaa siellä, niin se voi olla vaikea e, kohde, mutta radio voi toimia paremmin. Sitten e, meillä on viisumirajoituksia joitakin henkilöitä kohtaan. Kysymys kuuluu, pitäisikö meidän ehkä laajentaa tätä sillä tavoin, kuten Länsi-Saksassa toimimme. Meillä oli siellä Salzgitterissä keskitetty ö, tiet, tietokanta, joka rekisteröi kaikki poliittisesti motivoidut äm, pidätykset äh, ja sinne merkittiin kaikki henkilöt, myös vanginvartijat. Ja äh, kun sitten DDRssä mainittiin Salzgitter, niin seillä oli ennaltaehkäisevä vaikutus, koska ihmiset pelkäsivät tätä. Joten eikö tällaista voitaisiin perustaa, koska se voisi todellakin pelottaa näitä äh, viranomaisia? Kiitoksia. Edustaja edustaja Migalski, yksi minuutti. Chciałbym powiedzieć o sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji i przepraszam. Minä haluaisin mainita tapauksen, joka vaatii välitöntä huomiota. Eilen Puolan lehdistö kirjoitti, että eräät poliittiset vangit Valko-Venäjällä haavoittavat itseään tai pyrkivät jopa tekemään itsemurhan tai ovat väkivallan kohteina vankiloissa ja tämä vaatii välitöntä huomiota. Me olemme maininneet tässä erilaiset kompromissisopimukset Lukashenkon kanssa niin, että hän olisi taipuvaisempi toimimaan meidän kanssamme yhdessä kuin Venäjän me pyrimme tekemään yhteistyötä hallituksen kanssa, mutta me olemme siis sopineet tästä keppiä porkkana menetelmästä, mutta meidän pitää olla tässä rakentavia ja se pitäisi nyt tällä hetkellä korvata sellaisella politiikalla, joka on tehokkaampaa. Siitä pitäisi tulevaisuudessa puhua ja meidän pitää liittää nyt tämä toiminta siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu vankiloissa, sillä näiden vankien terveys ja elämä on uhattuna. Eräs vangituista henkilöistä sanoi selkeästi, että hän pelkää henkensä puolesta aivan tulevina päivinä. Tämä vaatii välitöntä toimintaa. Kiitoksia. Lisek, yksi minuutti. jedno pytanie, jeden apel, wszystko w jedną eräs, erään asian haluaisin tehdä selväksi, että haluaisin esittää vetoomuksen kaiken tämän yhdessä minuutissa. Ensinnäkin kommentti. Kun on kyse epädemokraattisista hallinnoista ja oppositio liikkeiden tukahduttamisesta, niin meidän tulisi oikeastaan keskustella suljettujen ovien takana, koska me emme voi esittää täällä kaikkia niitä kysymyksiä, joita haluamme esittää, koska Minsk kuuntelee meitä. Ja sitten äh, Puolan ja Liettuan viranomaiset antoivat tietoa Bielewskistä, Bielewskistä mutta nämä tiedot tulevat syyttäjän virastosta ja vira, syyttäjän virasto on riippumaton ulkoministeriöstä tai sisäministeriöstä ja ö, puol... Lank- kritisoinut sitä, että näitä henkilöitä on viety vastuuseen tästä toiminnasta. Nyt kysymys suurlähettiläälle. Onko teillä sellainen vaikutelma, että syyskuun vaalit voisivat olla demokraattisemmat kuin tähän mennessä. En nyt sano, että demokraattiset, mutta demokraattisemmat esimerkiksi vaali äänien laskennassa. Ja sitten lopuksi haluaisin vedota neuvostoa, Me tarvitsemme kunnollisia johtopäätöksiä neuvostolta. Kiitoksia. Ich will Lambsdorff yksi minuutti. Lyhyesti vain yksi seikka. Mitä tulee vaikutukseen, joka sanktiolla voisi olla? Sanktiot eivät yleensä toimi. Maailmanmestaruuskisojen epämisellä olisi valtava vaikutus. Minä katson, että pyrkimys toimia että kysehän on vain vasta vuodesta 2014. Tämä on tietenkin hyvin kaukana. Kansainvälinen jääkiekkoliitto tietystikin on itsenäinen elin, eikä Euroopan unioni voi suoraan vaikuttaa sen tekemiin päätöksiin, mutta voimme ainakin yrittää painostaa tällä konstilla. Tämähän oli suuri voitto Lukashenkolle ja tämä täytyy nyt häneltä vetää pois. Muuten ihan hauskaa uutta vuotta vaan kaikille. Kiitoksia edustaja Lansdorf. Kiitoksia myös näistä uuden vuoden toivotuksista. Ja sitten edustaja Jägel yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset kaikista näistä tiedoista ja myöskin tästä keskustelusta, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Minä haluaisin eh, puhua tästä eh, mietinnöstä, jota me juuri työstämme. Haluaisin tätä taustaa vastaan teiltä kysyä. Voiko Euroopan unioni sanktioilla vaikuttaa presidenttiin ja sen ympäristöön? ympäristöön, hänen ympäristöönsä, mutta olla vaikuttamatta kansalaisyhteiskuntaan, vaan samanaikaisesti löytää tie kansalaisyhteiskunnan sydämeen, koska tämähän äh, vaikuttaa hyvin tärkeältä. Miten komission ja ulkosuhdehallinnon yhteistyö toimii jäsenvaltioiden kanssa, kun äh, tunnistetaan ja jäädytetään valkovenäläisten henkilöiden varoja eh, Euroopassa vai tehdäänkö tällaista yhteistyötä? Lokakuussa mustaa listaa laajennettiin. Onko tämä eh, maahantulokielto tehokas ja pitävätkö jäsenvaltiot kiinni siitä? Ja sitten va- suhteiden Valko-Venäjään ei tulisi katketa täysin näistä toimenpiteistä huolimatta. Mitä mahdollisuuksia näette? Näettekö prioriteetin demokratian luomisessa tai taloudellisten rakenteiden luomisessa? Onko tässä mitään mahdollisuuksia toimia? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Jegle. Meillä on erittäin vähän aikaa. Itse asiassa olemme jo ylittäneet aikarajamme, mutta pitäisi, pyytäisin, että kaikki pidätte kiinni viiden minuutin puheajasta. Annan nyt ensin puheenvuoron herra Viikandille. Thank you, Mr. Chairman. Uh, of... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tietenkin me olemme kaikki tietyssä asiassa samaa mieltä. Me haluaisimme, että valko tilanne olisi hyvin erilainen kuin se nyt on. Onko tämä ulkopolitiikan epäonnistumista Euroopan unionin kohdalla, kuten eräät vaikuttavat sanovan, meidän ei pidä unohtaa sitä, että yksi selkeä henkilö on vastuussa ja kyseessähän on tämän maan nykyisten rakenteiden tukemisesta vastaava ja hallitseva henkilö. Mitä tulee Itä-Euroopan tilanteeseen, olen nyt tyytyväinen sitä, että Venäjän federaatiokin on mukana jo tässä. Ihmiset Itä-Euroopassa puolustavat demokratiaa ja vapautta, kun näin tapahtuu Pohjois-Afrikassa – niin samoin ei ole kyllä mahdollista valko tehdä tätä äh, hiljaisin protestein. Monet teistä mainitsivat, että me tarvitsemme strategista lähestymistapaa ja tutkia äh, sitä, mikä strategia nyt on. Me emme tietenkään ole sokeita sille, että taloudellinen integraatio Euraasian talousyhteisön kautta tai erilaisten nimeään vaihtaneiden yhteisöiden kautta Kazakstanin, Venäjän ja valko -Venäjän välillä. Ja myöskin tärkeiden ö, ähm, yritysten ostot, joita Venäjä on siis valko tehnyt, ö, äh, ovat johtaneet näiden taloudellisten siteiden hyvin suureen lähentymiseen. Voimmeko me sitten vaikuttaa tähän. Te tiedätte aivan tarkasti, mitkä ö, mahdollisuudet meillä on. Tiedätte, että ö, ähm, tietyt valtion yritykset ovat tässä mukana ja me emme voi miljardeja suunnata naapuruuspolitiikkaan. Me voimme rakentaa toimintaa vain ihmisten toiveille sille, että ihmiset toivovat, että heillä olisi yhteiskunta, jossa heillä olisi oikeuksia ja joka olisi samantyyppinen kuin monissa naapurimaissa. Me tunnemme hyvin vaikeudet, joita on moni kantaisissa kumppanuussuhteissa, mitä tulee Itä-Eurooppaan. Te mainitsitte nämä. Meillä oli Varsovassa itäisen naapuruuden huippukokous ja valitettava hetki, jona pyrimme saamaan päätökseen neuvottelut – Tuolloin suurin osa itäisistä kumppanuusmaista, elleivät kaikki, olivat sitä mieltä, että he eivät ole erittäin tärkeän, erään erittäin tärkeän kappaleen kannalla, joka oli hyvin kriittinen valko kannalta. Naapureiden solidaarisuus, yhteinen historia ja eh, taloudelliset intressit voittivat tässä. Tämä oli hyvin ratkaiseva hetki. Ja me teemme vain Euroopan unionin oman julkilausuman, mutta tämä on tosiasia ja meidän täytyy elää sen kanssa. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa itäisen äh, kumppanuuden suhteen. Tämän ähm, rompoja ovat vahvistaneet. Me haluamme jatkaa työtä, joka sitoo valko itäiseen kumppanuuteen ja me haluamme tukea sekä taloudellisia että poliittisia uudistuksia tässä maassa. Esitettiin kysymys, pitäisikö meidän olla Euroasian foorumissa. Me olemme tietenkin valmiita toimimaan enemmän seuraten päätöslauselmaa. Te kysyttiin myöskin tästä jääkiekkokysymystä. Pitäisikö ryhtyä jääkiekon avulla painostamaan? Ei tarvitse olla jääkiekon pelaaja Ymmärtääkseni, että tällä toimilla saattaisi olla merkittävä vaikutus. Keskustelu on nyt aloitettu neuvostossa. Joskus jäsenvaltiot ovat tämän puolesta, jotkut ovat vastaan. Jotkut eivät halua sekoittaa urheilua ja politiikkaa sekaisin keskenään, niin kuin Moskovan olympialaisissa esimerkiksi tehtiin. Konsensus saattaa löytyä sen ympärille, että pyydetään, että kansainvälinen liittyy neuvosto antaisi tilais, ti, jonkinlaisen briefauksen kansalaisille maassa tilanteesta. Keskustelu on aloitettu asiasta. Tämä vain tiedoksi kollegalle. Yhdysvallata on ottanut niinkään myöskin kantaa ja ollut tämän toimin puolesta. Galler esitti kysymyksen, joka liittyi rikoksiin ja sanktio, sanktiota koskeva luettelo on keskeisessä asemassa. Luettelo on selkeästi kirjattu ylös tiettyjä tosiasioita, mi, mi, mistä henkilöistä ja mistä syystä on kyse, kun on esimerkiksi maahantulokieloista. Te voitte tutustua tuohon luetteloon ja myöskin mitä omaisuuden jäädyttämiseen tulee. Herra Schulz esitti kysymyksen, eikö voitaisi tehdä hieman enemmän. Olemme aina sillä lähten siitä periaatteesta, että kohdennetut toimet ovat asianmukaisia. Toimet, jotka kohdistuvat yksittäisiin henkilöihin, esimerkiksi jotka osallistuvat sortotoimiin, tai mikäli on kyse yrityksistä, jotka ovat olleet tukemassa voimakkaasti hallituksen toimia. Tähän me pitäydymme. Saattaa olla, että konkreettisesti jotakin muutoksia tehdään vielä tähän luetteloon, mutta nyt on vaikea sopia yleisistä tai alakohtaisista kauppasaartotoimista, niin kuin jotkut kansalaisjärjestöt ovat ehdottaneet. Viimeinen huomautus, ja sitten päätän puheenvuoroni, puheenjohtaja. Rova Jegle esitti kysymyksen. Se liittyy paikan päällä tehtyyn työhön. Siellä työ on erittäin vaikea. Haluaisinkin kiittää niitä, jotka ovat toimineet Minskissä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Hallitus ei tee teidän heidän työstään yhtään helpompaa. Diplomaattinenkin työ on rajoitettua. Ja on hyvin vaikea määritellä, ketkä ovat osallistuneet sortotoiminnan. Ihmisten määritteleminen on vaikea. Kymmenisen ihmistä toimii siellä aktiivisesti ja 130 avustavissa toimissa. Tämä työ huolitaan samalla tavalla kuin työ, jota tehdään järjettävän omaisuuden määrittelemiseksi. Olipa kyse Syyriasta, Burmasta, Zimbabwesta, Libyasta tai valko -Venäjästä. Tämä toimii samalla tavalla, tämä määrittelytyö. Jokaisella jäsenvaltiolla on täytäntöön panosta vastaava elin silloin, kun on on kyse esimerkiksi pankeista ja muista toimijoista. Viimeinen seikka, johon täällä viitattiin, musta lista. Sitä voidaan laajentaa. Tämä on tehokasta. Mutta ei mustalle listalle voi tuhansia kirjata, joten meidän täytyy tarkalleen pohtia, ketä kaikkia tänne listalle laitetaan. Teidän kysymykseni oli aivan osuva. Kyse pelkästään poliittisista kysymyksistä, vaan myöskin taloudellisesta liberalisoinnista. Hallitus on ottanut ensimmäiset askeleet tällä saralla toivottavasti. Toden totta, tässä saadaan edistystä aikaan, niin ettei poliittisella puolella pelkästään, vaan myöskin taloudellisella puolella kehity tai tapahdu kehitystä. Grazie, Kiitoksia, Ravinand. Ja sitten edustuston päällikkö Moora, jos voitte pitää kiinni viiden minuutin puheajasta. Kiitoksia. Starting with the... Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys, joka liittyi siihen, kuinka monet tukevat lähempää lähempiä suhteita EU-hun ja lähempiä suhteita Venäjään. Kyllä tämä prosenttiosuus on muuttunut viimeisten ku- kuukauden aikana sen jälkeen, kun tämä instituutti teki edellisen mielipidekyselynsä syksyllä, mut, ja on ihan objektiivisia syitä tälle mukaan lukien työntekijöiden virta Venäjälle ja lähemmät suhteet, taloudelliset suhteet Venäjään, jotka vahvistuvat silmiemme edessä. Jos katsotaan esimerkiksi lentoyhtiöitä, niin lentoyhtiöt sanovat, että matkustajia, jotka lentävät länteen, on vähemmän ja yhä useammat lentävät Venäjälle. Lisäksi mainitsitte presidentti Lukashenkon äh, kannatuksen äh, pienen lisääntymisen viime mielipidetutkimuksessa 21 prosenttia alhaisin luku koskaan, niin nyt se on 25 prosenttia, mutta aikaisemmin hänen kannatuksensa oli 50, 60, 70 prosenttia, joten luku on kuitenkin alhainen. Mutta tämä presidentin kannatuksen aleneminen ei näy opposition kannatuksen lisääntymisessä tai johtavien opposition hahmojen lisääntymisessä. Tässä ainoastaan protestoidaan sitä tilannetta vastaan, jossa valkovenäläiset tuntevat olemansa tällä hetkellä talouskriisin myötä. Mitä tulee kysymykseen EU-avusta. Meillä on säännöllisiä lahjoittajien koordinaatiokokouksia, jossa kaikki osallistuvat osapuolet ovat mukana, jäsenvaltiot, kansalaisjärjestöt ja meillä on myös konsultointeja kansalaisjärjestöjen kanssa ja erityisesti ihmisoikeusjärjestöjen kanssa valko sisällä keskustelemme avusta, hankkeista ja avun kohteista. Kysymys vaalitarkkailun käytöstä. Tämä on sääntö, joka ei koske pelkästään valko vaan mitä tahansa maata, jolla on samantyyppinen lähestymistapa vaaleja kohtaan. Parempi olisi ei vaaleja, ei tarkkailijoita, ei lehdistöä, ei mitään. Me järjestämme vaalimme niin kuin haluamme. Tämä on se lähestymistapa. En tue sitä. Ei ole tällaisessa yhteydessä mitään syytä lähettää vaalitarkkailijoita, mutta Valko-Venäjä on kutsunut Odirin tarkkailijoita, toisin kuin muut maat alueella, jotka kieltäytyvät kutsumasta tarkkailijoita paikalle, koska periaatehan on, että tarkkailijat tulevat maan kutsusta ja jotkut maat päättävät olla pyytämättä tarkkailijoita paikalle. Oppositio taas on jakautunut. Osa oppositiosta on sitä mieltä, että sen ei tulisi osallistua vaaleihin laisinkaan, koska se on farsi. Toiset taas ajattelevat, että tämä on heidän näkemyksensä. Toiset taas ajattelevat, että tämä on tapa saada yhteys kansalaisiin, koska vaalikampaliassa on tämä mahdollisuus. Ja tämä eh, liittyy toiseen esitettyyn kysymykseen siitä, onko ollut viestejä, jotka osoittaisivat, että seuraavat tämänvuotiset vaalit voisivat olla demokraattisemmat. Uskon, että odotuksia pitäisi aina olla. Ja jos muistamme 19. joulukuuta 2010 ja myöhäisen iltapäivän. Silloin tilanne parani. Vaalitarkkailijat saattoivat tarkkailla poliittisten puolueiden yhä harvempia edustajia. Heillä oli mahdollisuus nähdä, että siellä ei ollut niin paljon henkilöitä kuin olisi pitänyt olla. Tähän kysymykseen on vaikea vastata. Ja sitten poliittisista vangeista. Meillä on hälyttäviä merkkejä joidenkin poliittisten vankien tilasta. Meillä EUn edustustojen päälliköt ovat pyytäneet oikeutta vierailla joidenkin luona, joiden terveyden tila on heikko. Sitten kun vangit on vapautettu, tai vangit, jotka vapautettiin ensimmäinen lokakuutta jälkeen, niin sen jälkeen on tapahtunut muutamia, saatu muutamia merkkejä. Lukashenki on sanottu mu- muutaman kerran, että jos EU niin haluaa, niin voimme vapauttaa vangit. Ongelma on siinä, että vapauttamista varten täytyy ää, esittää armahduspyyntö ja vangit eivät ole valmiita allekirjoittamaan sitä, vaikka olen sitä mieltä, että presidentillisessä valtiossa Lukashenkon vallalla hän olisi voinut olla äm, armollisempi ja vapauttaa asetuksella ainakin loput vangit. Micro. Mikrofoni. We, uh, try... Me pyrimme kokoontumaan ja silloin tällöin. Pyrimme tapaamaan opposition edustajia määräajoin. Me tapaamme, mikäli mahdollista, heidät kaikki aina yhdessä, ei siis yksittäin puolue, puolue kerrallaan. Mutta tästä nyt en voi sanoa enempää. Bene, dottoressa Bossi, qualche minuto anche... Kiitoksia. Rova Bossi, teillekin muutama minuutti viisi, jos mahdollista. To, to the question. Kiitoksia vastaan kysymyksiin, joita tuli, mitä tulee politiikan äh, alan suosituksiin. Olen hyvin lyhyt. Mitä tulee kansalaisyhteiskuntaan, uskon, että tämä liittyy asiaan, josta puhuttiin. Olen kuullut paljon nuorilta ihmisiltä, he ovat organisoituneet hyvin pieniin kansalaisjärjestöihin, eivät välttämättä oppositiojärjestöihin, mutta me haluavat sitoutua ja muuttaa yhteiskuntaa. Ja monet näistä kansalaisjärjestöistä pelkäävät, että he eivät tiedä ohjelmista, heitä ei kuulla ja hyvin usein tietyissä kuulemisissa vain tiettyjä kansalaisjärjestöryhmiä kuullaan. Tämä ei välttämättä ole huono asia. Ei ole huono asia kuulla vain oppositiota, mutta on paljon enemmänkin kansalaisjärjestöjä kuin oppositiojärjestöt. Ja näin olen ymmärtänyt omasta analyysistani tuolla että monet järjestöt tuntevat, että heidät jätetään sivuun, heitä ei kuulla, aina samoja ihmisiä kuullaan, he aina tällä hetkellä neuvot komissiota, ja tämä on hyvin pieni ihmismäärä, joka on mukana. Joten tämä on jotakin, mitä voisimme laajentaa enemmän toisekseen. Kaikki sanktiot, kohdistetut sanktiot, jotka kohdistuvat taloudelliseen eliittiin, voisivat olla hyödyllisiä. Nyt on muutamia ähm, hankkeita, ja meidän pitäisi saada parempi käsitys siitä, kuinka järjestelmä toimii, mitkä ovat äh, Eurooppa, mieliset Euroopan vastaiset äh, toimijat, minkälainen tilanne on hallituksen sisällä valko ketä ihmisiä siellä on, ketkä ovat Euroopan mielisiä, ketä me voisimme tukea, jotta saisimme enemmän Euroopan mielisyyttä valtaan. Meillä on hyvin, paljon, hyvin vähän tietoa siitä, kuinka järjestelmä todellisuudessa sisäpuolelta toimii, ja tämä voisi olla hyvin hyödyllistä. Sitten mitä tulee päämääriin ja alueelliseen yhteistyöhön, tässä ei ole selvyyttä, ei ole selkeää, mikä projekti nyt on jäissä alueellisella tasolla valko hallituksen jäädyttämä. Olen keskustellut ulkoasianhallinnon kanssa. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään äm, rajoitteita alueellisille projektille. Niille näyttää vihreää valoa. Ja sitten olen kuullut toisaalla, että tiettyjä äh, projekteja on haluttu jäädyttää tai tukea niille. Eli vaikuttaa siltä, että selkeää kantaa ei ole olemassa ja selkeää viestiä näin valko hallitukselle ei ole annettu. Kiitoksia. Ja sitten loppupuheenvuoro edustaja Protasevicille parlamentin valko valtuuskunnan puheenjohtajalle. Olkaa hyvä. the debate. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kaksi lyhyttä huomiota. Ensinnäkin haluaisin toistaa vetoomuksen, jonka Migalski täällä esitti rouva suurlähettilälle – hän toivoi, että nyt nopeasti ryhdyttäisiin tarkastelemaan joidenkin vankien tilannetta. Varsinkin herra Bandarenkan tilanne on huolestuttava. Hänen terveydentilansa on erittäin paha. Ja hänen olosuhteensa vankilassa ovat surkeat. Ja meidän täytyy mahdollisimman nopeasti pyrkiä puuttumaan tilanteeseen. Pyytäisin, että teidän edustustonne työntekijät tarkastaisivat erityisestikin hänen tilanteensa. Toiseksi haluaisin kiittää kaikki, jotka osallistuivat aktiivisesti rakentavalla tavalla keskustelun. kysely pelkästään valtuuskunnan jäsenistä. Tämä osoittaa, että muutkin ovat kiinnostuneita aiheesta mukaan luettuna valko lähetystö. valko on erittäin tärkeässä asemassa Euroopan parlamentin esityslistalla me emme jätä huomiotta unhoon niiden ihmisten tilannetta, jotka taistelevat ihmisoikeuksien demokratian puolesta valko -Venäjällä. Kiitos. Grazie al collega, grazie. Hyvä, kiitän kollegaa, kiitän teitä kaikkia esittelijöitä ja tapaamme jälleen 23. tammikuuta kello 15 Brysselissä. Hyvää iltapäivää ja hyvää uutta vuotta.